Uh, dear friends, uh... Rakkaat ystävät, hyvät naiset ja herrat, aloitamme toisen osan tässä uh, kollega Ferreiran lausunnon äänestyksessä. Kysymys on Euroopan aluekehitysrahastosta ja kohesiorahastosta. rahastosta Tauon jälkeen ensiksi äänestämme kahdesta tarkastuksesta puolesta vastaan. Tarkistamme. And I close. Äänestys päättyy. Hylätty. They were uh, not ready. Uh, Rakkaat ystävät. Mitä tällä tapahtuu? let, let, let's repeat it. Let's repeat it. Well, it is, uh, it is... No tämä on nyt pikkuisen epäreilua, koska tämähän oli hyvin selkeästi hylätty hyvänen aika No uudelleen kaksi tarkistusta, 235, 236. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. täysin eri lopputulos. No, mitä, mitä tässä nyt mahtoi tapahtua? Hyvät ystävät, hyvänen aika sentään. 284, osa 2, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. emme pääse Klausin kanssa yhteisymmärrykseen tästä. Äänestys päättyy. Hylätty. Olit oikeassa. Onnittelut. Tarkistus 284, osa 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö. Hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty myös 246 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 osa 3 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 287 osa 3. 287 osa 3. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 287 osa 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty 252 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme 5, äh, 252 äh, äänestys päättyy hylätty 287 osa 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tarkistamme. Ää, Nyt äänestys tuntuu menevän eri suuntaan kuin äsken. Äänestys päättyy. Hylätty. 2, 6, 0 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 2, 6, 4 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 2, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. 251. Äänestys päättyy. Hylätty. 287 Osa viisi puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 2, 8, 7, osa 6 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 288 osa 2 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 266 puolesta vastaan. Tarkistamme. 266. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 288 osa 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 289 osa 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 289 osa 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 290 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 269 puolesta vastaan tyhjää, Tarkistamme. 269. Äänestys päättyy. Hylätty. 272 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 2, 7, 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 2, 7, 8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 2, 9, 1 osa 2 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 279 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 291 osa 3 puolesta vastaan. Tarkistamme. 291 kompromissi 3. Puheenjohtaja korjaa osa kolme. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksi yksi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tarkistamme. 71. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 75 puolesta vastaan vastaan tyhjää. Tarkistamme. 75. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Myös tarkistamme myös tämän. 76. Äänestys päättyy. Hylätty, kyllä. 77 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 5D puolesta vastaan ja hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämän. 80. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Kahdeskymmentäneljä. Äänestys päättyy hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 89 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme 89 Äänestys päättyy. Hylätty. 90 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 91 D puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 93 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistamme. 94. Äänestys päättyy. Hylätty. 95 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 90 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 98 puolesta vastaan tarkistamme 98. Äänestys päättyy. Hylätty 99 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 14 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 101 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 102 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistamme. 102. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta. Haluaisitteko tarkistaa? Selvä. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. No, tietysti tämä on ihan mukava meille kaikille. 104 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Tarkistamme. 104. Äänestys päättyy. Hylätty. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 107 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 19 puolesta. Vastaan hylätty ja hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty Tarkistus 58. 58. Muistatte varmastikin parin tunnin päähän tekemän päätöksen puolesta vastaan. Tarkistamme tämän erityisen tärkeän tarkistuksen. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Sitten äänestämme lopuksi näistä kaikista hyväksytyistä tarkistuksista. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. EPP-ryhmästä on yksi liian paljon. Nyt tilanne on ok. Tämä on oikeastaan hylätty. Selvä. Meillä on tämä tulos tässä nyt sitten ja niinpä menemme seuraavaan äänestykseen. Kollega Federley on esittelijä EU-aluetunnuksen toteuttaminen ja toiminta. Frederick Federley on esittelijä. Compromise number one. In... Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää,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 Joten kukaan ei ole tässä nyt ehdottanut, että äänestetään blokkina. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys täten muutettuna nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hieno tuki. Onnittelut esittelijälle. Onnittelut esittelijälle. Toinen äänestys, nimenhuutoäänestyksenä myös. Tämä ei vielä päättynyt tähän. Edustaja Federle, onko tuo nyt vielä tärkeämpää? Tämä äänestys on vielä tärkeämpi. Kysymys on, käynnistä, että käynnistämme toimielinten väliset neuvottelut. Eli äänestys alkaa. Toimielinten väliset neuvottelut. Äänestys päättyy. Onnittelut edustaja Federle. Okay, now you can be satisfied. Nyt voit olla tyytyväinen. Let us go to We will try to keep the trilogue to under an hour. Tämä pitää kolmikantaneuvottelut äh, lyhkäsinä. For business users on... Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Okei, okay, okei. Okay. Hyväksytty. 347 puolesta vastaan Tarkistetaan. 347. Hylätty. 348 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 353 vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyh tarkistetaan. 50. Äänestys päättyy. Hylätty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 55 ja 56 puolesta, äänestämme yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tarkistetaan. 54 äänestänyt eikä 67. Hylätty. 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 131 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 112 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 129 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt loppuäänestys nimen huutoäänestyksenä. Tämä on viimeinen äänestys tälle päivälle. I open the vote and I... Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Onnittelutta esittelijälle. Kaikkia hyvää. Ja nyt sitten jatkamme ITRE-valiokunnan kokousta, joten voitte kyllä toki jäädä joukkoomme kaikki Prego. Madame Nibler elää, oui. Edustaja Nibler on paikalla. Hyvät kollegat, voimmeko jatkaa kokoustamme, vaikkakin meitä on nyt hieman vähemmän paikalla? Ehdotan, että kuuntelemme ensin kollega Niblerin katsauksen niihin neuvotteluihin, jotka ovat käynnissä kyberturvallisuusviraston suhteen. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti haluaisin kertoa, mikä tilanne on. Meillä on kolme trilogiaa käynnissä kyberturvallisuudesta. Ja me olemme päässeet hyvin eteenpäin. Ensi viikolla on kolmas, eh, neljäs trilogi ja se tulee kestämään vain yhden tunnin, joten sen vuoksi on auki nyt, onnistummeko me vai emmekö. Mutta ennaltaehkäisevästi olemme sopineet, että tapaamme vielä joulukuussa, niin että voisimme viedä tämän asian päätökseen. Tämä as, tässä asiassa on kaksi pääosiota. Yhtäältä on kysymys eurooppalaisen kyberturvallisuusviranomaisen Enisan vahvistaminen. Siinä olemme tehneet suuria edistysaskeleita monissa yksityiskohtissa raportissa. Liittyen esimerkiksi me olemme parantaneet Enisan toimivaltuuksia kansallisten viranomaisten kanssa. Ja tämä toinen osio liittyy sertifiointiin ja siinä oikeastaan voisi sanoa, että me olemme vielä keskellä neuvotteluita, koska kysymys on lähinnä yhteistyöstä, toimivaltuuksien jaosta ja yritämme saada tässä läpimurron aikaan ensi viikolla. Ehdotukset ovat jo esillä. Mutta onnistummeko, se riippuu aika pitkälti vielä jäsenvaltioista ja siitä, miten jäsenvaltiot tulevat vastaan meidän suuntaamme. Mutta me olemme kuitenkin tässä asiassa hyvällä tiellä ja uskon, että tällä vuodella, tämän vuoden puolella me kykenemme Itävallan puheenjohtajakauden aikana vielä viemään tämän asian päätökseen. Mutta tämä ei siis riippu ainoastaan meistä, vaan me odotamme tietyissä tärkeissä asioissa sitä, että jäsenvaltiot tulevat meitä vastaan. Me, me haluamme, että ensistä tulee vahva, itsenäinen virasto, eikä mikään jäsenvaltioiden vasalli. Ja toivon, että me löydämme tähän ratkaisun. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä, ja herra Telitskikin on paikalla. Kaikki muut eivät ole tällä paikalla, mutta me olimme hyvin päättäväisiä neuvotteluissa ja meillä oli erittäin hyviä argumentteja ja pelasimme hyvin kortein, joten sen kautta olemme päässeet nyt tähän tilanteeseen. Mikäli teillä on kysymyksiä, niin olen mielelläni käytettävissänne. Grazie alla collega. Kiitos, hyvä kollega varjoesittelijöiltä kysyisin, haluavatko käyttää puheenvuoroa. Telitska ainakin on paikalla. Rouva puheenjohtaja, minulla ei ole kovinkaan paljon tässä vaiheessa lisättävää. Lähden aika pitkälti samasta kuin esittelijä. Keskustelut viime kerralla menivät hyvällä tavalla ja katsotaan sitten, mitä neuvosto on valmis pelivaraa tarkkailemaan, mutta oikeastaan paljon vaihtoehtoja ei ole, joten minulla ei oikeastaan ole mitään lisättävää tuohon äskeiseen tuen täysin esittelijä tässä asiassa. Jos muita puheenvuoroja ei nyt pyydetä, niin kuin näyttäisi, niin voimme todeta, että toivottavasti asiat etenevät oikeaan suuntaan. Kollega Fox Ashley Fox on paikalla ja hän saa puheenvuoron. Hän voi esitellä seuraavan kohdan. Kyse on teollisuuspolitiikasta, tekoälystä ja robotiikasta. Olkaa hyvä. Well, thank you, President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Tekoäly ja robotiikka ovat kriittisen tärkeitä aiheita meille, jäsenvaltioillemme – tulevina vuosina. Tämän parlamentin tulisi saada antaa näkemyksensä tästä aiheesta. Perusteltu näkemys ja vielä oikea-aikaisesti. Näin ollen onkin pettymys, että sihteeristö ensin ehdotti tätä mietintöä käsittääkseni maaliskuussa – ja sitten parlamentti käytti puoli vuotta kinastelun siitä, mikä valiokunta saisi minkäkin osan mietinnöstä laadittavakseen. Mietintö sitten vasta annettiin laadittavaksi lokakuussa. Näin seitsemälle mukana olevalle valiokunnalle jää hyvin vähän aikaa valmistella jotakin, jolla olisi merkitystä. Suosittelisin kollegoille tätä teko älyraporttia, jonka äh, Saksan, äh, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentit ovat laatineet. Ylähuone esimerkiksi on laatinut vallan kattavan raportin aiheesta ja minä olen joutunut tyytymään viiteen ja puoleen sivuun mietintöä sen takia, että pituus on rajattu. Kun otamme huomioon sisäiset sääntömme, niin on kovin vaikeaa kuvitella, miten tämä parlamentti voisi antaa johdonmukaisen merkityksellisen asiakirjan aiheesta, kun on vielä kaksi muutakin valiokuntaa, joilla on äh, yksinomaisia toimivaltuuksia tietyissä kysymyksissä. Tapaan edustaja Busekin vielä myöhemmin tänään ja toivon, että voisimme hieman lykätä aikataulua. Tällä hetkellä 6. joulukuuta on tarkistusten määräaika ja tarkoitus on sitten äänestää 7. tammikuuta ja sehän on sitten joulutauon jälkeen ensimmäinen työpäivä. Ei tämä ole oikeanlainen tapa tehdä työtä parlamentissa, olipa parlamentti mikä tahansa, jos halutaan, että työn tulokset otetaan vakavasti. Miten kollegat, me olemme sallineet sen, että käytetään kuusi kuukautta yhdeksästä käytettävissä olevasta kuukaudesta kinastellen mikä valiokunta minkäkin osan mietinnöstä saa. Kyllä tämä on aika patettista. Parlamentti, joka käyttäytyy tällä tavalla, ei ansaitsekaan sitä, että se tulee kuulluksi. No, oli miten oli. Ne, jotka tätä mietintöä nyt työstävät, tekevät parhaansa, jotta saisimme jonkinlaisen merkityksellisen tuloksen. Teillä on mietintö luonnokseni. Se on liian lyhykäinen, siinä ei juurikaan mitään voida sanoa äh, tämän pituusrajoituksen takia. Pyrin siihen, että saamme kollegoiden kanssa yhdessä sovittuja kompromisseja aikaiseksi niin, että tuloksella olisi jonkinlainen vaikutus. Minusta Euroopan unionin olisi hyväksyttävä käytännönläheinen lähestymistapa tekoälystä. Suurin osa tutkimuksesta toteutetaan yksityisissä yrityksissä, koska he kokevat, että saavat tästä tutkimuksesta myöskin tuottoa investoinneille. ja näin sen tulee ollakin. Eri hallitukset, kansalliset hallitukset haluavat tietysti hyötyä omissa maissaan tästä teknologiasta, ja se on aivan ymmärrettävää, normaalia. Ei pitäisi olla naivi. Ei tule olemaan mitään Euroopan unionin tekoälypolitiikkaa, koska mikään jäsenvaltio ei luovu omista oikeuksistaan ja anna muiden valtioiden kehitäväksi tätä politiikkaa. On myös tunnustettava se, että tekoälyllä ei ole eh, minkäänlaisia rajoja. Kuitenkin meillä tulisi olla jonkinlaisia eettisiä sääntöjä sen suhteen, miten tämä uusi teknologia toimii. Sääntöjen tulisi tulla laadituiksi globaalilla tasolla, toivottavasti esimerkiksi OECDssä, niissä paikoissa, joissa huomattavia investointeja alalla tehdään. Jos Euroopan unioni laatii sitten valtavasti standardeja niin, että järkevää tutkimusta tekoälystä on mahdotonta tehdä, niin sitten tämä tutkimus vain tehdään jossakin muualla. Meidän on oltava käytännönläheisiä. On varmistettava, että tekoäly toimii ihmiskunnan hyväksi. Uskon, että siitä voi olla huomattavasti myönteisiä tuloksia. Näin, että myös työllisyysvaliokunta antaa lausunnon aiheesta. Varmaankin voimme ennakoida, mitä työllisyysvaliokunta sanoo. Varmasti niin, että karmea juttuja monet menettävät työpaikkansa. Varmasti eh, höyryunastakin 200 vuotta sitten olisi voitu sanoa aivan sama kommentti. Kaikki teknologiahan joitakin työpaikkoja tuhoaa ja samanaikaisesti luo myös uusia työpaikkoja ja vaurautta. Meidän on varmistettava, että näin todella käy ja että EU pysyy bisnesmyönteisenä paikkana, kiinnostavana investointikohteena. Jos hyväksymme tämän hengenmukaisen mietinnön, niin sitten uskon, että työ on hyvää. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teidän mietinnöstänne. Voimme yhtyä aikataulurajoitusten aiheuttamiin huoleen. Varmasti puheenjohtaja Busekin kanssa asiasta täytyy vielä puhua. Sitten varjoesittelijät, EPPn varjoesittelijä, olkaa hyvä. Thank you. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan tukea sitä, mitä esittelijä totesi tästä aikataulusta. Ja muutoinkin yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että tämä mietintölausunto on hyvä aloitus ja voimme tukea sitä. Mutta kun sitten pidetään mielessä se seikka, että olemme todella tiukan aikataulun varassa, niin uskon, että meidän täytyy keskittyä useisiin tärkeisiin viesteihin, jotta jotka voimme vielä tässä mietinnössä välittää, ei välttämättä kovin yksityiskohtaisesti, mutta ainakin pystymme ottamaan esille, vaikkakaan ei ehkä niin näitä kovin teknisiä kysymyksiä, mutta kuitenkin julkinen äh, mielipide. Ja haluaisin nyt mainita näitä seikkoja, joiden pohjalta haluaisimme tarkistuksia tähän suuntaan esittää. Ensinnäkin on valtava väärinkäsitys yhteiskunnassa siitä, mitä tämä tarkoittaa, tämä tekoäly, mihin suuntaan ollaan menemässä. Ja näissä esittelijän mainitsemissa raporteissa tämä tulee esille. Kysymys ei ole mistään tieteis kirjallisuudesta. Tämä on hyvin kapea käsitys tekoälystä, vaan kysymys on hyvin äh, tarkkaan kohdennetuista äh, toimista ja myöskin hyvin laaja-alaisesta äh, asiasta, joka on kuitenkin jo vuosia ollut olemassa ja jonka toiminnasta on tehty paljon tutkimuksia. Monet algoritmit ovat jo olemassa ja tuen täysin sitä, että Euroopan pitäisi nyt olla kumppanina tässä ja tehdä tutkimusta yhdessä. Tämä on aivan selvää. Mutta toisaalta nämä algoritmit jo leviävät horisontaalisesti. On paljon sovelluksia, jossa ne leviävät. Ja aivan ensimmäiseksi meidän täytyy muistaa, että joskus Eurooppa, voidaan todella uskoa se, mitä on sanottu, että Eurooppa on jo hävinnyt tämän pelin. Valtavia investointeja tehdään Yhdysvalloissa, kaikki tietävät tämän Kiina käyttää valtavasti rahaa investointeihin ja ähm, Eurooppa ei koskaan varmaan pysty tähän sanomaan jotkut, mutta tämä on väärin. Meidän täytyy pohtia, mitkä ovat todelliset prioriteetit. Ehkäpä emme tarvitse mitään eh, selkeitä lukuja tätä varten, mutta voimme pyrkiä kuitenkin eh, ainakin laadullisesti pyrkiä olemaan samalla tasolla, vaikka määrällisesti emme ehkä siihen pysty. Nämä instrumentit, nämä eh, tekoälyn instrumentit ovat sitä, että kuinka tietoa hallitaan. Ja tässä itse asiassa Euroopassa on tehty jo uusia lähestymis tapoja tältä osin, mutta uskon, että meidän täytyy mennä vielä pidemmällekin. Toisaalta hyvin paljon tämä on sidoksissa paikalliseen dataan myöskin, koska on selkeää näyttöä siitä, että nämä instrumentit voivat antaa jotakin, mutta se on jo oikeasti myöskin syötetty sinne takaisin. Jos opetetaan joku ohjelma jollakin datalla, niin sitten se etenee ja se tulee myöskin takaisin tämän data, joten tämän datan pitäisi olla paikallista. Tämä on lainsäädännön lähtökohta, äh, koska jos halutaan panna täytäntöön Euroopassa mitä tahansa algoritmia, niin sitä pitäisi opettaa paikallisen datan pohjalta. Ja lopuksi kun ajatellaan ihmiskeskeisestä, ihmiskeskeistä lähestymistapaa, niin joskus äh, tässä tietysti kysymys on eettisistä kysymyksistä ja hyvin monta kertaa äh, näissä äh, skifi-lähestymistavoissa tämä nähdään aivan väärin. Tämä on väärin. Meidän pitäisi päästä tästä mielikuvasaasteesta eroon, että kysymys on jostain tieteis todellisuudesta, vaan pitää puhua siitä, mitä tapahtuu todellisuudessa, koska tämä tällainen, ähm, ähm, tämä instrumentti on hyvin voimakas, mutta se on kuitenkin hyvin kapea mutta sitä käytetään varmasti kaikkialla arkielämässä. Entäpä sitten työpaikat? ihmiskeskeinen lähestymistapa ei liity tähän, vaan tämä riippuu tietysti siitä, minkälaisia päätöksiä me teemme tai minkälaisia päätöksiä algoritmit tekevät. Ihmiskeskeinen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että kone ei koskaan korvaa ihmistä. Ihmiset voivat itse asiassa tehdä enemmän työtä yhdestä paikasta käsin. Yksi ihminen voi tehdä kymmenen ihmisen työt tämän avulla, joten meidän täytyy todella lähettää selkeä viesti. Meillä on vielä aikaa kertoa kansalaisille, että he ymmärtäisivät, ja olen todella iloinen, että olemme kuitenkin täällä parlamentissa päättäneet, että teemme tämän mietinnön. Grazie, grazie Kiitos, arvon kollega. SD Eva Kaili. Thank you so much. Um... Kiitos. Haluaisin kiittää kollega Ashley Foxia tästä alustavasta mietinnöstä. Alku on erittäin hyvä. Hän huomioi tässä sanarajat ja aikarajat. Se ei ole helppoa, mutta minun täytyy sanoa, että minä kannatan EUta, ja, EUta, jossa myös Iso-Britannia olisi mukana, joten toivon, että onnistumme tästä, koska jos katsoo EUn jäsenvaltioita, myös Iso-Britannia, niin me emme ole kilpailukykyisiä kymmenen parhaan joukossa keinoälyn suhteen esimerkiksi Kiinaan. Meidän on oltava kunnianhimoisia, meidän täytyy olla yhdessä tilanteessa kuin tilanteessa – ja meidän tulee johtaa ihan niin kuin me johdimme lohkoketjussa, joten eh, minä uskon, ja, ja eh, tietosuoja-asetuksessa, koska vain Euroopassa me voimme olla varvoja, varmoja siitä, että meillä, eh, meillä annettu rahoitus menee yrityksille, jotka kunnioittavat yksityisyyttä. Ihmiset voivat niitä tukea ja luottaa niihin. Me tiedämme luonnollisesti, mitä haasteita meillä on. Kiina ja tällainen joukkovalvonta, jossa se on normaalia, mutta ei Euroopassa. Automaattinen kansalaisten rankkaus ja eh, jättäminen, ulos sulkeminen tietyistä yrityksistä ja niin. Tätä näkee Kiinassa, mutta ei koskaan Kiinassa. Joten meidän täytyy huolehtia siitä, että keinoäly ei salli syrjintää ja että siinä on etiikka mukana, ei ainoastaan voiton vuoksi, vaan hyvän vuoksi. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että keinoäly antaa myös selitykset päätöksille, joita algoritmit tekevät, joten tämän täytyy olla ihmisen vastuulla olen samaa mieltä, että tämä ei ole tarkkaa älykkyyttä, vaan se on itse asiassa automaatiota ja osittain oppimista, joten sen vuoksi ihmisen älyä tarvitaan sääntöjen ja puitteiden asettamiseen. Yksi asia, joka, josta uskon, että onnistumme yhdessä. Työpaikkoja menetetään, mutta samalla luodaan lisää työpaikkoja. Meidän lapsemme puhuvat nyt jo siitä, että heistä tulee vaikuttajia, tubettajia tai muuta työpaikkoja, joita ei ennen ollut edes olemassa. Meidän täytyy olla valmistautuneita tähän digitaalisin taidoin. Joten meidän täytyy keskittyä koulutukseen, meidän täytyy keskittyä siihen, millä tavalla luomme uusia työpaikkoja, millä tavalla luomme eh, luovaa ajattelua ja keinoälyn eh, etiikkaa. Meidän täytyy myös löytää keinot eh, määritellä, kenellä on vastuu. Me emme voi antaa kaiken tapahtua kansalaisista, kansalaisten ja vakuutusyhtiöiden välillä. Meidän täytyy ottaa johto ja tehdä päätökset. Jos työskentelemme rinnakkain fintech-toimintaohjelman kanssa, niin meidän täytyy luoda näitä laatikoita pikkuyrityksille ja kaiken näköistä dataa, jota he tarvitsevat, että voivat luoda ratkaisuja eikä rajoittaa ähm, tiedonsaantia. Ainoastaan nämä suurimmat tiedon rohmuajat, äh, viisihän niitä on, meidän täytyy huolehtia, että myös nämä pienet saavat niin, että tästä tulee positiivinen asia. Joten yksi asia, josta pitää puhua tämän mietinnön yhteydessä myös on myös liikenne ja kenellä on vastuu, jos tapahtuu liikenneonnettomuus. Kyllähän jonkun täytyy olla vastuussa ja se voi olla se ajoneuvo. Me tarvitsemme myös osaamiskeskuksen keinoälylle, koska tämä tulee muuttamaan meidän elämämme ja tästä tulee jatkuva prosessi ja meidän täytyy rakentaa teknologiaa ja ymmärtää se myös ja täällä unionissa meidän täytyy kyetä olla kilpailukykyisiä ja puolustaa ja varmistaa meidän kansalaistemme tiedot ja oikeudet. Se on vast- meillä poliitikkojen vastuulla. Aika on nyt. Toivon, että emme ole myöhässä, mutta olen vakuuttunut, että me onnistumme saamaan mietinnön, joka voisi olla ainakin esimerkkinä muulle maailmalle. Ja toivon mukaan eh, muut sitten seuraavat meitä. Kiitos. Kiitos, Eva. Kova. Kollega Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen jo tekemästään työstä tässä aiheessa. Teksti on lyhyt ja hyvä. Olemme keskustelleet tästä. Tämä tyyli teitä yleensä miellyttää. Totta kai lisättävääkin vielä olisi, mutta täytyy olla varovainen, että emme lisää liian monia asioita tähän jotta mietintö ei sitten muutu melkomoiseksi toivomuslistaksi. Euroopan komissio on joulukuussa esittämässä toimintasuunnitelman ja toivottavasti he, voitte tätä, he voivat tätä jo miettiä hieman enemmänkin. Minä haluaisin, että keskityttäisiin vielä enemmän siihen työhön, joka voi helpottaa tekoälyn kehittämistä. Ja täytyy varmistaa, että teknologian saatavuus varmistetaan, aivan niin kuin digitaalisen Euroopan ohjelmassa todetaan. Lopuksi vielä toteaisin, että mehän olemme täällä teollisuusvaliokunnassa. Sen takia ei pitäisi keskittyä vain tietyille politiikan alueille, vaan kyse pitäisi olla laajemmasta teollisuuspolitiikasta – ja mielelläni teen yhteistyötä Ashlin kanssa tässä aiheessa. Kiitos. Grazie. Kiitos. Kollega Silikiottis, olkaa hyvä. Kiitos. Haluan kiittää Ashley Foxia hänen työstään tämän äh, mietinnön puitteissa. Ja olen samaa mieltä hänen kanssaan ainakin aikataulusta olen samaa mieltä, olet aivan oikeassa. Emme voi tehdä kunnolla työtämme, jos nämä aikataulut ovat näin tiukkoja, kuten tässä. Ja erityisesti näinkin ähm, sensitiivisessä asiassa on totta, että äh, robotiikka, äh, tekoäly, tekniikka ovat asioita, joissa on nähtävissä lyhyen aikavälin ja keskipitkän aikavälinkin etuja, mutta minun ryhmässäni on hyvin selvää, että jos haluamme todella saada vain nämä positiiviset etusijalle, niin tarvitaan vielä enemmän vastuuta, jotta taataan, että nämä ratkaisut vastaavat yhteiskunnan tarpeita. Ja tähän tarvitsemme varmastikin sitä, että varmistamme ihmisille paremman elämänlaadun. Kuinka tämä oikein tehdään sillä tavalla, että käytämme näitä uusia mahdollisuuksia, joita meille tarjoutuu? Uskon, että tällä tavalla voimme tuoda myöskin laadukkaita työpaikkoja, kun käytämme tekoälyä. Ja kuten tuossa kollega aivan oikein sanoi, niin myöskin on totta, että robotiikka ja tekoäly tällä hetkellä myöskin tukevat jo olemassa olevaa työvoimaa. Ja tässä meidän on koulutettava työvoimaamme työntekijöitä ja edistettävä sitä inhimillistä potentiaalia, jota on olemassa. Ja tällä tavalla varmasti myöskin voimme edistää eurooppalaisen teollisuuden asiaa. Sillä on paljon haasteita Tällä tavalla tekoälyä ja robotiikkaa voimme käyttää näiden ongelmien ratkaisemiseksi, joilla vaikkapa teollisuuden aloilla Euroopassa on. Olen jo usein sanonut näin aikaisemminkin, erityisesti Etelässä ja Etelä-Euroopassa on tällainen uudelleen teollistumisen vaihe, tarvitaan uudel, uusin, uusiutumista, niin voisimme ehkäpä ajatella innovaatioita juuri robotiikan saralla ja taata, että tätä myöten saamme uudelleen teollisuutta sinne. Toinen kysymys on sitten se, että kuinka tuemme PK-yrityksiä, koska se tapa, jolla tekniikka kehittyy tällä hetkellä, äh, ei liity äh, siihen, mikä on yrityksen koko, vaan sen työn laatuun ja myöskin siihen, kuinka uutta tekniikkaa äh, luodaan. Sama pätee myöskin uusiin teknologioihin terveydenhoidossa ja liikenteessä, kuten esittelijä aivan oikein toteaa, niin kyllä voimme tässä auttaa ihmisiä tekoälyllä, mutta mitä ennakkoedellytyksiä täytyy ottaa huomioon? On taattava, että ihmiset voivat kuitenkin valvoa ja että myöskin ihmisoikeuksia noudatetaan Johtopäätöksenä kertoisin vielä mielestäni, mikä puuttuu tästä luonnoksesta, koska mielestäni valiokunnan pitäisi keskustella siitä, kuinka tutkimustietoa käytetään uudessa eurooppalaisessa strategiassa jossa tekoalue ja uusia digitaalistrategioita myöskin käytetään. Meidän tarkistuksemme pyrkivät juuri tähän suuntaan. Muita varjoesittelijöitä ei ole. Ja sitten muut kollegat. Pilar de Castillo. Ehm, Kiitos ja kiitokset Ashley Foxille tästä, mitä hän sanoi. Kaikkein huolestuttavin on tässä varmastikin ja itse asiassa tämä aikataulu ei millään lailla ole yhtä huolestuttava ja vakava juttu kuin se, mitä tässä aamulla äänestimme näistä aamun äänestykset vastaavat useita miljoonia euroja ja tämä äänestys toteutettiin kyllä aivan ennätysajassa ja mielestäni tämä oikeastaan on asia, joka enemmänkin aiheuttaa minulla huolta. Tässähän kollegat aivan erinomaisella tavalla tekivät töitä, mutta tämä kuitenkin on paljon vielä merkittävämpi juttu Euroopan talousarviota ajatellen. Mutta jos ajatellaan tekoälyä, niin meidän täytyy nyt miettiä sen merkitystä, sijoittaa se uudelleen siltä osin ja myöskin mikä ulottuvuus sillä on, koska se tietysti on jotakin uutta ja jotakin uutta varmasti sitä myöten tulee, jotakin sellaista, mitä ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Ja kysymys on siis kehitys kulusta, digitaalitekniikoiden kehittymisestä, datan, prosessoreiden ja kaiken muun tällaisen kehittämisestä. Tuotamme paljon tietoja, dataa, ja ihmiset tietysti myöskin tätä kautta tuottavat dataa myöskin yrityksissä. Ja sitten tarvitaan vielä suurempia datan käsittelijöitä, enemmän kapasiteettia ja sitä myöten varmasti tulee vielä erilaisia sovelluksia ja muita seurauksia, mutta näin uskon, että kuitenkin voimme ehkä hiukan nyt hillitä näitä huolenaiheita sen osalta, mistä tässä keskustelemme. Ja nyt tämä kehitys tällä hetkellä tuo meille jo todella aivan uusia näkymiä ja tämä on hyvin nopea ja vaikuttaa varmasti monella saralla. Mielestäni meidän täytyisi keskittyä juuri sellaisiin aspekteihin, jotka tällä hetkellä ovat jo käden ulottuvilla ja jotka ovat kourin tuntuvia ja käsitettäviä. Kysymys on kuitenkin asteittaisesta kehityksestä ja kovin paljon on jo määritelty, mutta paljon on vielä määrittelemättä tekoälyssä. Ja tässä mielestäni on useita sellaisia aspekteja, jotka ovat hyvin välittömiä. Ja uskon, että on jo olemassa tiettyjä ratkaisuja. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka sellaista ongelmaa, joka liittyy datan käsittelyyn ja siihen, että on olemassa mahdollisuus liittyä näihin verkkoihin, niin kyllähän on olemassa jo hyvin äh, korkean kapasiteetin äh, ratkaisuja olemassa. Meillä on esimerkiksi näitä supertietokoneita, joissa on valtavat prosessorit. Nyt olemme hyväksyneet tänään itse asiassa sellaisen ohjelman, äh, joka liittyy digitaaliseen Eurooppaan ja jolla on tietty budjetti, joka tuo Eurooppaan kaksi suurta supertietokonetta, joita ei ole ollut. Ja Ähm, Kiinassa, Aasiassakin, Singaporessa ja Yhdysvalloissa tällaisia jo on, joten tämä on jo nyt olemassa. Ja tässä samassa digitaalisen Euroopan ohjelmassa on myöskin 2,5 miljardia euroa, jotka käytetään myöskin pilottitutkimuksiin, jotta yritykset ja äh, julkiset hallinnot voivat äh, digitaalialalla tästä hyötyä. Ja komissio myöskin äh, ensi vuoden toukokuussa tarkastella uudelleen tai tarkastelee uudelleen tuotevastuudirektiiviä ja ottaa siinä myöskin huomioon kaikki nämä massadatakysymykset ja tekoälyn ja näin poispäin, joten kaikki on jo siis olemassa ja uskon, että meidän pitäisi nyt todella keskittyä siihen pääsen ihan kohta loppuun, näihin sellaisiin teemoihin, jotka tässä jo olemassa olevassa lainsäädännössä ovat mahdollisia, työllisyys, sosiaalikysymykset, koulutus ja näin poispäin, nämä eettiset kysymykset samoin ja myöskin vastuukysymykset, kaikki nämä kysymykset, jotka ovat jo olemassa koska ei pidä tietenkään myöskään unohtaa, että jo on hyvin lähellä meitä tällaisia tekoälyratkaisuja. Pyydän puhumaan hieman lyhykäisemmin. Tämä on tärkeä aihe, mutta meillä on kuitenkin vielä esityslistaa jäljellä. Teresa Griffith, olkaa hyvä. Eh, grazie, eh, Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Ashley. Täytyy sanoa, että olen Eeva Kailin kanssa täysin samaa mieltä. Ashley, oli hyvä kuulla, että ei rajoja Tiedän, että kaikki Euroopan parlamentissa jatkossakin ponnistelevat, jotta kovaa rajaa Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille ei synny. 30 000 ihmistä ylittää rajan joka päivä. He menevät töihin, opiskelemaan, menevät saamaan terveyspalveluita ja tapaamaan perhettään. No sitten kun kyse on tekoälystä, niin mehän elämme globaalissa maailmassa. Meidän velvollisuutemme on varmistaa hyvä globalisaatio. Tarvitsemme siirtymäkaudessa sitä, että työntekijöitä suojellaan. Kaikkia lapsia täytyy kouluttaa, jotta he ovat valmiita näihin korkean vaatimustason työpaikkoihin tulevaisuudessa. Huomattavasti tutkimusta on tehty myös ammattiyhdistyksissä, Ashley, ja voin vain suositella perehtymistä siihen do la parola me stessa per un minuto. Per... Ja sitten annan itsellenikin aivan lyh- lyhykäisen puheenvuoron. Niin, mitä vielä? E, volevo solo riprendere una... Halusin vain nostaa esille yhden asian. Joku mainitsi sen, että voipa olla, että Eurooppa on jo menettänyt tämän pelin. Kyllä tämä peli täytyy kuitenkin pelata. Ennen ei tiedä lopputulosta Kyse on digitalisaatiosta yrityksissä, kaikilla elämän aloilla. Meidän täytyy esimerkiksi hyötyä tekoälystä ja kaikista muista pitkälle kehitetyistä teknologian sovelluksista. Luonnollisesti olemme huolissamme siitä, että meillä on tärkeitä kilpailijoita, Kiina, Yhdysvallat, myös Kanada. Eli todellakin nämä kilpailijamme ovat jo hyvin pitkällä. Kaikki tämä on tärkeää toivon, että meillä on vielä aikaa riittävässä määrin syventää tämän aiheen käsittelyä. Kun ajatellaan kansainvälistä fintechia, niin sitten meille eurooppalaisille sanotaan, että te olette niin kiinni näissä omissa säännöissänne, että ehkäisette kasvua, jota tapahtuu muualla maailmassa. Esimerkiksi Singaporessa siellä ei mitään sääntöjä ja rajoja ajatella, vaan eh, jollakin yksittäisellä ihmisellä on joku pieni minitietokone, taikka sitten on ihan henkilökohtaiset suhteet, jotka mahdollistavat tällaisen kehityksen. Kun ajatellaan yrittäjiä ja myös filosofeja tällä alalla, Oxfordissa on tehty tärkeää tutkimusta, on hyvin tärkeää, että joku kuitenkin määrittelisi säännöt, säännöt tällekin alalle. Kyse on yksityisyydestä, etiikasta, eli suhteesta ihmisen ja teknologian, tekniikan välillä. Täytyy olla joku, joka määrittelee säännöt, ja se voi olla juuri se henkilö, joka määrittelee säännöt, joka loppujen lopuksi tämän pelin voittaa. Eli on tärkeää, että äh, olemme mukana tässä pelissä ja saamme tätä kautta kenties jonkinlaisen valttikortin, kun olemme määrittelemässä sääntöjä. Tämä aihe, alue on esillä monissa yhteyksissä, myös digitaalisuuden yhteydessä. Eli me tarvitsemme eurooppalaisen lähestymistavan myös tässä kysymyksessä. Tällä tavalla saamme myös eurooppalaista lisäarvoa. Kumpula Natri on pyytänyt puheenvuoroa. Hän saa sen heti ja sen jälkeen komissio. Thank you so much. Uh, I very... Kiitos. Arvostan keskustelua. Ja Tämä on hieman hankala tämän työn rakenne, koska tämä on niin lyhyt tämä eh, mietintö ja sitten pitää mainita kaikki, mitä elämässä tapahtuu, koska se vaikuttaa jokaiseen sektoriin, mutta toivottavasti näin ei käy sen jälkeen, kun työllisyysvaliokunta saa oman sanansa tähän. Minä tulen työllisyysvaliokunnasta ja se, mitä minä olen oppinut Suomesta, esimerkiksi rakennussektorilla käytetään keinoälyä, jotta luodaan työpaikkoja ihmisille sillä tavalla, että ihmiset saavat selville, että missä on töitä, mitä heille maksetaan ja myös, että kuinka löydetään parhaat ihmiset. Eli keinoälyä käytetään myös työllisyysstrategioihin rakennusalalla. Joten sitä voi käyttää todellakin joka paikassa. Ja me voisimme tehdä luettelon esimerkkeistä hyvä vai huono, mutta, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että on tiettyjä periaatteita ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa. Ja äh, näiden, näistä periaatteista kiinni pitäminen ei estä, äh, ei estä äh, innovaatioita. Mutta meidän täytyy todellakin huomioida, että me olemme jälkijunassa Euroopassa verrattuna kilpailijoihimme. Kiitos. Petra, adesso... Kiitos Mia Petra. Ja sitten komission edustaja Connect-pääosastosta. Olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitos. Kiitos, että saimme puheenvuoron. Niin, aikaa on vähän, mutta emme lähde nollasta, sillä kun tiedonanto komissiolta tiedon tekoälystä on annettu, niin jo paljon työtä on tehty tähän suuntaan. Ja erityisesti korostan korkean tason asiantuntijaryhmän työtä tekoälyn osalta. Siellä on jo tehty paljon työtä. On valmisteltu puhuttu myöskin luonnosta joulukuussa julkaistaviksi suuntaviivoiksi ja ne myöskin sitten tuomme tuonne tekoälyn kumppanuusalustalle, josta kaikki ne näkevät. Joten jos sopii, niin ehkä yksi kerrallaan menen nämä tekstin kommentit läpi niin, että voin ne tuoda tässä esille. Kohta C. Ensinnäkin tässä puhutaan prosesseista ja säännöistä, ja nämä ovat oikeastaan kaksi aivan eri asiaa. Ja säännöt liittyvät enemmänkin sääntelyyn ja kuten olemme sanoneet jo aikaisemmin, niin meidän täytyy olla todella varovaisia, kun toteamme, että sääntöjä pitäisi muuttaa, koska meidän täytyy ensiksi arvioida tilannetta, josko näin todella on. Ja ehkäpä sanamuoto, että ehkä pitäisi muuttaa, voisi olla vaikka parempi tässä yhteydessä, jotta voitaisiin taata se, että ei lähdetä nyt kuitenkaan estämään innovaation toteutumista sitten kohdassa D. Kyllä, tässä sanamuoto voisi ehkä olla, tai voi olla ehkä pikkusen harhaanjohtava, aivan kuin tekoäly olisi jotenkin puolueellista. Ehkä pitäisi olla vähän varovaisempi tässä, ja tämä ei tietenkään, tietenkään päde kaikkiin tekoälypohjaisiin järjestelmiin. Kaikki eivät ole sidoksissa massadataan. Ehkä voitaisiin sanoa, että jotkut tekoälypohjaiset järjestelmät eivät pysty reiluutta tasa-arvoa joka tapauksessa taata, vaan joskus tällaista jotakin puolueellisuutta joudutaan algoritmien takia hakemaan. Sitten kohta E. Aivan oikein. Tässä kysymys on täydennyksestä ja jossakin tehtävissä robotti ehkä korvaa ihmisen vaikkapa kolmiulotteisissa sulot, sovelluksissa äh, vaarojen välttämiseksi. Tässä tapauksessa voimme ehkä robotteja tai tekoälyä käyttää ihmisten äh, korvaamiseksi, jotta ihmisen elämänlaatua parannetaan, joten tämä voisi olla ehkä asia, joka tässä tapauksessa olisi hyvä ottaa huomioon. Ja jos mietitään sitten äh, autoja ilman kuljettajia, joka autoja, jotka liittyvät, kulkevat ilman kuljettajaa täysin, niin ehkä myöskin äm, tässäkin yhteydessä ehkä myöskin tätä sanamuotoa pitäisi vielä miettiä tarkemmin. Sitten seuraava kohta D, äm, robotiikka, tekoäly ja äm, ikääntyvä väestö. Tämä on aika kriittinen kysymys, koska emme voi sanoa, että olisi konsensusta sen osalta, kuinka äh, ikääntyneiden hoidossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Olemme tehneet 2017 barometritutkimuksen EU-ssa, jossa todettiin, että 51 prosenttia kansalaisista äh, eivät ole ollenkaan tyytyväisiä siihen ajatukseen, että robotti äh, tuottaisi heille palveluita ja seuraa 26 prosenttia vain väestöstä pitää hyvänä tätä ajatusta, joten ehkä pitäisi vielä tarkemmin miettiä, mikä tässä on tavoitteena. On totta, että Japanissa kulttuuri on hyvin erilainen. En ole ihan varma, josko Euroopassa meidän todella pitäisi pyrkiä tässä määrin pyrkimään robottiikan käyttöönottoon, joten tässä on useita seikkoja, joissa erityisesti terveydenhuollossa tätä asiaa on hyvä pohtia. Tarvitaan esimerkiksi sairaanhoidossa robotteja logistiikkaan, mutta totta kai ihmisiä tarvitaan myöskin ihmisiä hoitamaan. Investointien osalta pidämme hyvänä tätä kohtaa koska tässä ollaan aivan samoilla linjoilla kuin mitä muutenkin on pyritty investointeja lisäämään. 70 prosentilla investointeja on pyritty lisäämään ja myöskin jäsenvaltioiden ja yritysten toivomme tekevän samoin. Haluan korostaa, että robottien osalla, osalta myöskin olemme tästä jo digitaali digitaalista Eurooppaa koskevassa ohjelmassamme tämän asian ottaneet esille. Sitten kohdassa seitsemän Ähm, olen sitä mieltä, että meidän täytyy vielä kriittisemmin antaa kansalaisille tietoa siitä, mitä tietyt äh, järjestelmät voivat todella tehdä, antaa konkreettisia esimerkkejä, kuinka jo nyt tietyt tekoälypohjaiset järjestelmät voivat elämänlaatua parantaa, mitä tulee sitten politiikkoihin ja teollisuuden aloihin. Tässä on jo paljon tullut esille, mutta jos ajatellaan vaikka elintarvikesektoria, ympäristöalaa, ja näin poispäin, niin tässä jälleen kerran ähm, tässä on varmasti vielä paljon äh, tekemiselle äh, sijaa. Sitten eettiset kysymykset ovat hyvin kriittisiä tietenkin. Pyytäisin teitä puhumaan hieman äh, synteettisemmin. Kaikkia aiheita ei varmaankaan tarvitse tässä yhteydessä nostaa esille. Olemme hieman myöhässä aikataulusta. I, I go. Olen pahoillani tästä. Menen hyvin nopeasti vain Tämän kriittisen eettisen äh, kysymyksen haluan vielä nostaa e- esille. Äh, tässä ehdotatte itse asiassa sitä, että mikä, äh, mitä jo tapahtuu tuossa korkean tason asiantuntijaryhmässä komissiossa. Tarvitaan siis paljon synergioita ja tälle työlle rakentamista, joka on siis jo tehty. Ja toivomme, että parlamentin kanssa todella voimme tämän ryhmän puitteissa olla vuorovaikutuksessa, jotta tapaamme tai otamme teihin yhteyttä tältä osin vielä. Ja ää, äh, ää, äh, meidän ei pitäisi siis niin, tämän ryhmän työtä kuitenkaan ää, äh, häiritä millään lailla. Niin. Ja viimeinen kohta. Tai toivon mukaan voin lähettää muut kommentit vielä kirjallisesti, mutta aivan vielä viimeisenä tärkeänä kohtana otan esille sen, että nimitettäisiin 34 kohdan mukainen työryhmä. Tätä tällä hetkellä tehdään tuossa korkean tason työryhmässä jäsenvaltioiden ja koordinoidun koordinoidun toimintaohjelman puitteissa. Tätä yhteistyötä pitäisi vielä parlamentin kanssa laajentaa. Tässä kaikki. Kiitos. Kiitos myös näistä ehdotuksista. Ja sitten esittelijä Ashley Fox saa tästä vielä puheenvuoron. Oikeastaan tässä jo ennakoitiinkin sitä, e- että ketkä ovat käytettävissä. Totta kai käännön puheenjohtaja Busekin puoleen. Kenties valiokunta voisi järjestää tälle korkean tason työryhmälle jonkinlaisen kuulemisen. Sehän olisi tärkeää. Heidän kanssansa keskustelu voisi meille olla hyvin mielenkiintoista. Kun otamme huomioon, että tämä työryhmä tekee työtänsä komissiolle, niin kenties se voisi olla käytettävissä myös tänne parlamentin suuntaan. Kollega Fox, olkaa hyvä. Well, thank you, President. Um... Kiitos äh, puheenjohtaja. Yleensä kävisin neljän varjoesittelijän kommentit ja viiden muun puhujan kommentit ja vasta kysymyksiin, mutta tiedän, että aikataulu on tiukka. Te ehdotatte, että valiokunnan pitäisi tavata äh, korkean tason työryhmän kanssa, asiantuntijoiden kanssa, ja näin varmasti tulee käymäänkin Saksassa, Englannissa ja Ranskassa. Mutta meidän tarkistustemme täytyy olla valmiina 6. joulukuuta mennessämme ja sitten äänestämme tammikuussa. Eli tämä aikataulu on ihan naurettavan lyhyt. Ensin väitellään kuusi kuukautta menettelytavoista ja sitten näin nopeasti. Tämä on oppitunti tulevaisuutta varten. Jos me haluamme tehdä hyvää työtä, tärkeää työtä, niin silloin täytyy olla tarpeeksi aikaa järjestää kuulemisia asianomaisten asiantuntijoiden kanssa. Muuta varjoesittelijät tekevät parhaansa ja toivon, että 7. tammikuuta teillä on edessänne mietintö, jota voitte kannattaa. Kiitos. Concludiamo Näin tämä mielenkiintoinen keskustelu päättyy. Haluan kiittää kollega Foxia. Hän puhui hyvin tiiviisti ja myös muille tarjoutui mahdollisuus puheenvuoroihin. Eli 6. joulukuuta kello 12 on määräaika tarkistuksille. Ja nyt tässä ilmeisesti haluttaisiin vielä ää, äh, pidennystä, jos tämä onnistuu. Teresa, Teresa, ole hyvä. Haluan puhua teille, herra Fox. Eli toistaiseksi, ihan vain sanon, haluan, että kuulette nyt tämän. Tällä hetkellä siis määräaika tarkistukselle on 6. joulukuuta. Ja sitten 7. tammikuuta olisi äänestys. Olin ymmärtävinäni, että te haluaisitte lykätä aikataulua. Onko näin? I'm going to ask President Buzek to... Ajattelin pyytää, että, että puheenjohtaja Busek siirtäisi äänestyksen 7.14. Tämä on se muutos. Eli 6. joulukuuta on siis tarkistusten määrä aika ja sitten kun näkemysten vaihtoa puheenjohtajan kanssa ja esittelijän välillä on käyty, niin aikataulu täsmentyy. Sitten voimme mennä seuraavan aiheen. Bonin asia, eikö niin? Kyllä. Eli mm, kyse on renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta. Boni ja Castillo de Vera puhuu hänen puolestaan. Michael Boni can be today. Ähm, Michael Boni ei pääse tänään, joten hän on pyytänyt minua äh, puhumaan puolestaan. Tämä on hyvin lyhyt teksti ja luen sen teille. Hän toteaa, että haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat antaneet panoksensa tähän mietintöön tarkoituksena on, että eurooppalainen liikkuvuus toimii paremmin, yritykset paremmin saavat mahdollisuuksia, että myöskin ollaan taloudellisempia ja että kaikin puolin myöskin ilmastonmuutosta ja ympäristöä hyödytetään. Tämä vaatii tietysti sitä, että kaikki EUn jäsenvaltiot sitoutuvat ja myöskin sidosryhmät sitoutuvat. Minä tuen ehdotettua ratkaisua, joka tekee mahdolliseksi antaa lisää tietoa juuri lumi- ja jääominaisuuksista renkaiden merkitsemisen yhteydessä. Ja kollegat haluavat tässä näihin renkaisiin lisää merkintöjä niiden ominaisuuksista, mutta uskon, että tarvitsemme vielä lisää testausmenetelmiä ja näillä parametreilla sitten nämä ovat vielä uskottavampia. Tutkimuksen täytyy jatkua. Ja mielestämme on todella vielä paljon tekemistä, jotta voimme parantaa tietoisuutta siitä, että tällaisia merkintöjä on ja mitä ne tarkoittavat. Ja sen takia uusien rengasmerkintöjen täytyy tapahtua ilman, että mitään keskeisiä muutoksia tulee tähän äh, merkintäjärjestelmään. Viimeinen tärkeä kysymys, äh, kun ajatellaan äh, märkäpitoa, vierintä, melua nykyisessä asetuksessa ja tätä merkitsemisen yhteydessä, niin uskoakseni yhteinen ymmärrys on se, että annamme käyttöön mahdollisimman hyvän tekniikan markkinoilla ja jotta tällä tavalla voimme myöskin sitten pikkuhiljaa vähentää saastetta sekä kasvihuonekaasupäästöä Tässä kaikki. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle hänen tekemästään työstä. Luonnollisesti on seikkoja, joista voimme olla samaa mieltä, mutta toivon, että aivan lyhyesti, lyhyesti voimme aiheesta keskustella. Tarvitsemme hieman avoimuutta ja ymmärtämystä tästä tekstistä ja tarkistuksista, joita esittelijä meille ehdottaa. Eli tarvitaan varjoesittelyiden tapaamista. Tässä mittaisin autojen energiasiirtymään. Ei ole mitään syytä, etteikö äh, renkaiden suhteen pitäisi ottaa samalla tavalla näitä asioita huomioon. Ja sitten vierintä, mm, kitka, melu, sekin mainittiin. Liikennealalle tarvitaan innovointia niin, että on eri, uusia menettelyjä ja voidaan niiden kautta vähentää tätä kitkaa, joka vaikuttaa luonnollisesti myös polttoainekulutukseen. Sitten melu, turvallisuus ja myös matkamittari, kilometrit. Tämäkin on tärkeä tieto kuluttajalle. Kuluttajan on voitava valita avoimuuden vallitessa niin, että hän saa kaiken tarvitsemansa tiedon näistä renkaista. Kyse on kuitenkin huomattavasta investoinnista. Ja sitten terveys ja kierrätettävyys. Mikromuovia syntyy ja leviää huomattavissa määrin, koska kitka on suurta. Täytyy edistää innovointia niin, että tämä ei vaikuta huomattavalla tavalla saastumisen kautta terveyteen. Tarvitaan uutta tietoa myös renkaiden kierrätettävyydestä. Pitää olla myös avoimuutta koko hankintaketjussa, ennen kaikkea siinä, miten hankitaan äh, tätä kumia ja onko se kestävää. Emme halua, että syntyy samanlainen äh, tragedia kuin on syntynyt palmuöljyn ympärille. Eli meidän vastuullamme on toimia tähän suuntaan, aivan niin kuin jo esittelijäkin totesi tässä luetussa viestissään. Tarvitaan merkintöjä esimerkiksi märkäpidon suhteen jäällä ja äh, vesiliirrossa. Nämä tiedot ovat tärkeitä luonnollisesti. Ja sitten kun kyse on eri luokista ja muuttujista, joita esittelijä haluaa nyt muuttaa, niin tässä on melkomoinen kysymysmerkki. Odottaisin vielä ensi viikkoa ja katsotaan, että pääsemmekö yksimielisyyteen. Luulenpa, että voin ymmärtää helposti väärin, mitä esittelijä meille ehdottaa. Kiitos Dalunde. First. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin sanoa, että olen iloinen siitä, että monet kollegoista näkevät, miten tärkeää on työstää jää- ja lumiparametreja. Meille monille kylmistä ilmastosta tulevan tämä on kaikkein tärkein asia, kun me ostamme renkaita. Ja monet näistä asioista ovat siinä suuntaan menossa ja olen vakuuttunut, että me löydämme Äh, kunnolliset äh, lopputulokset. Olen varma, että löydämme tasapainoiset indikaattorit äh, lumia jäätekijälle. Te olette myös tehneet, että täällä on tehty tarkituksia liittyen esimerkiksi kilometreihin. Ja toivon, että kykenemme samaan. Joka vuosi arvioidaan, että 432 000 ennenaikaista kuolemaa Euroopan unionissa, jotka voitaisiin estää, johtuvat näistä hienoista hiukkaspäästöistä, kuten esimerkiksi hieno mikromuovista. Ja tämä tulee esimerkiksi renkaista. Ihmisten tulisi tietää, kuluttajien pitäisi tietää, mitä vaikutuksia niiden valinnoilla on. Esimerkiksi se, että valitsee renkaat, jotka kestävät kauemmin ja päästävät vähemmän mikromuovia ilmaan. Ja että olisi mahdollisuus tehdä vihreitä valintoja ja silloin voidaan myös arvioida kustannukset eri renkaiden kohdalla. Jos me haluamme priorisoida terveyttä ja turvallisuutta, ja silloin, silloin on tärkeää puuttua mikromuoviongelmaan. Ja yksi tärkeä askelma olisi laittaa ö, renkaiden merkintään se, kuinka paljon niillä voi ajaa, kuinka paljon kilometrejä. Toivon, että me kykenemme vetämään eh, hieman inspiraatiota Envi-valiokunnan kollegoilta ja tehdä oma osuutemme ja turvata kansalaistemme turvallisuus ja terveys. Kiitos. Si, la parola kollega Kolicek, prego. Edustaja Kolicek. Děkuji, paní předsedající. Já sice sdílím některé názory, které tady moji olen samaa mieltä äh, joistakin kollegoiden äsken mainitsemista seikoista, mutta kuitenkin mikrohiukkaset saattavat olla tietysti tärkeä kysymys. Ehkä kuitenkin äh, tuo vierintävastus ja myöskin kuljettajan turvallisuus tai liikenneturvallisuus ovat tärkeitä kysymyksiä ja uskon, että nämä oikeastaan ovat vielä tärkeämpiä kysymyksiä kuin että kuinka paljon renkaat aiheuttavat näitä mikrohiukkasia. Voimme tehdä sellaisia renkaita, jotka eivät tuota mikrohiukkasia tai eivät ainakaan paljon niitä tuota, mutta sitten kuitenkin siihen sitten tuo kitka tai se, miten hyvin rengas puree tiehen, varmasti muuttuu. 24 tarkistusta on jätetty ja uskon, että osa näistä liittyy hyvin merkittäviin kysymyksiin. Juuri merkiksi voidaanko näitä käyttää eri ääriolosuhteissa näitä renkaita, kuten lumi ja jää kelillä. Mutta Tämä liittää, liittyy tietysti myöskin märällä tiellä käytettävän renkaan ominaisuuteen. Ja sitten myöskin tässä mietinnössä mainitaan toinenkin keskeinen seikka, joka on se, että mitkä ovat ne elementit ja asiat, jotka tuossa merkinnässä täytyy ottaa huomioon. Ehkä meidän pitäisi vain ottaa huomioon peruskysymykset ja kun kysymys on sitten teknisestä tiedosta, niin voisimme ajatella, että meillä olisi erillinen luettelu, jossa olisi, johon olisi vaikkapa linkki, jos joku haluaa kuulla ja nähdä kaikki nämä tekniset tiedot, niin sitten voi klikata tuota linkkiä ja voimme lisätä lisää tietoa sinne, kun tutkimus edistyy, jos äh, tuota, äh, rengasta käytetään eri tavalla, niin se tietysti kuluu ja siihen kohdistuu kiskaa, kitkaa eri tavalla. Ja tietysti sitten kysymys nousee siitä, että käytetäänkö näitä äh, kunnolla näitä oikealla tavalla näitä renkaita testausmenetelmät voivat kehittyä ja voimme todella antaa ihmisille tietoa äh, sitä kautta, että he pääsevät internetistä linkkiä klikkaamalla näitä tietoja tarkastelemaan. En usko, että tässä on paljonkaan ongelmakohtia esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Odotan, että tästä tulee hyvä tästä yhteistyöstä. Kiitos Patricia. Haluaisin tukea sitä, mitä Jakob sanoi omassa puheenvuorossaan. Terveys ja turvallisuus ovat hyvin tärkeitä asioita tässä keskustelussa ja me uskomme täällä, että jokaisella työntekijällä on oikeus lähteä aamulla kotoaan sillä olettamuksella, että hän palaa turvallisesti perheensä luokse illalla takaisin. Minun vaalipiirissäni oli onnettomuus, jossa bussi tuli Best of All-festivaaleilta takaisin ja kuljettaja ja kaksi teini-ikäistä kuolivat. Ja tutkimuksessa kävi ilmi, että tämän bussin äh, renkaiden ikä oli 19 vuotta meidän täytyy olla, voida olla varmoja siitä, että ihmiset eivät voi käyttää lainsäädännön porsaanreikiä ja että me pidämme meidän kuljettajamme ja matkustajamme äh, turvassa. Joten sekä esittelijälle että varjoesittelijöille suosittelen, että äh, te lukisitte Tara Vukain työn. Hän oli näiden yhden teini-ikäisen äiti, joka kuoli siis, tämä teini-ikäinen, joka kuoli tässä äh, onnettomuudessa – Francis Maloi on hänen nimensä. Hän on kampanjoinut äh, sen jälkeen äh, ihan väsymättä. Kiitos Teresa myös tästä omakohtaisesta kokemuksesta. Näyttäisi, että muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Sitten komission edustaja saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Komission nimissä haluaisin kiittää aivan erityisesti esittelijä Bonia hänen mietinnöstään ja myös muiden parlamentin jäsenten tekemästä työstä. Haluaisin kiittää. He ovat osallistuneet keskusteluun ja tehneet myös tarkistuksia. Koemme, että tämä ehdotus on saanut paljon tukea. Kyse on siis direktiivin päivittämisestä ja mainitsisin oikeastaan kaksi seikkaa. Olemme hyvin tietoisia mikromuovista ja tästä vastus, vastuksen aiheuttamasta kysymyksestä. Ja näiden tietojen tulisi olla mukana myös merkinnöissä. Heti kunhan saamme luotettavan testin kehitetyksi. Tätä ei tietenkään voi tehdä turvallisuuden kustannuksella. Me haluamme kuitenkin asiassa edistystä mahdollisimman nopeasti. Heti kun testi on valmis, niin Äh, se, sitä käytetään. Sen takia ehdotamme, että lisäysmerkintöihin toteutettaisiin delegoidun säädöksen kautta. Se sujuisi nopeammin kuin koko lainsäädännön päivitysmenettely. Parlamentilla luonnollisesti on valvonta mahdollisuus ja se voi myös vastustaa tätä delegoitujen säädösten, täytäntöönpanosäädösten käyttöä. Ja toinen seikka liittyy siihen, että mielestämme luokkia ei tulisi muuttaa. Niiden tulisi pysyä ennallaan verrattuna nykyasetukseen. Kun ajatellaan tätä märkäpitoa, niin 90 prosenttia renkaista on kolmessa korkeimmassa luokassa. Kuluttaja ei saa tätä kautta hyviä perusteita tehdä valintojaan. Olemme tehneet oman ehdotuksemme näistä luokista – ja sitten on vielä tämä vierintämelu. Tässä oikeastaan poistetaan alinluokka. Eli tämän suhteen meillä on kyllä ongelma ja meidän on sitten tehtävä jotakin, eli muuttaa näitä luokkia. Vierintä vastuskysymys ei ole aivan niin kiireellinen, mutta 43 prosenttia malleista on ylimmässä kolmessa korkeimmassa luokassa. Eli, eli näiden luokkien yläpää on nimenomaan sellainen, missä on paljon tuotteita. Meillähän on myös asetus, jonka tarkoitus on antaa kuluttajille selkeämpiä vaihtoehtoja ja tarjota myös valmistajille kannustimia tuottaa sellaisia tuotteita, jotka nousevat luokittelussa. Jos korkeimmat luokat ovat jo täynnä tuotteita, niin sitten kannustimilla ei ole juurikaan vaikutusta puheenjohtaja. Mielellämme annamme lisää teknistä tietoa, jos sitä tarvitaan, mutta muutoin äh, tässä ovat kommenttine. Kiitos tästä yhteistyöhalukkuudesta. Telkas Tio ei ole paikalla, mutta me olemme kaikki olleet kuuntelemassa tätä keskustelua. Varjo esittelijät mukaan luettuna. ITRE äänestää 7. Äh, tammikuuta ensi vuonna, eikö niin? Silloin näyttää olevan paljon äänestyksiä ohjelmassa. Olkaa hyvä, edustaja Mähtää. Oui, pardon, je me permets de... Suokaa anteeksi, käytän toisen puheenvuoron, mutta hyvin yleisellä tasolla me teemme mielestäni vakavan virheen kaikissa kysymyksissä. 17 lainsäädäntö mietinnössä meitä painostetaan näin kovasti. Minusta tämä on ihan hullutta. Neuvosto vaatii monia aiheita esille ja meillä ei ole tähän aikaa. Tämä on liian hätäistä tämä työskentely ja tässä aamulla. Meillä oli yli 4000 tarkistusta aamulla äänestettävä päivänä. En voi kuvitellakaan, että joku tietäisi kaiken, mistä on äänestetty, niin että en halua, että meitä näin kauheasti nyt sitten painostetaan ja sitten ehkä vielä äh, syytetään, että kaikki eivät välttämättä ole ihan tilanteen tasalla, joten nyt ehdotan, että me vähän äh, hidastamme tahtia äh, ja ettei tehdä ihan mitä tahansa. Martin, mm, penso että... Niin, edustaja Mähtään on monessa kohtaa oikeassa. Tämä keskustelu varmasti täytyy käydä koordinaattoreiden piirissä. Kyse on kysymyksestä, joka kuuluu koordinaattoreille. Minäkin koen, että tässä asiat hieman vyöryvät ylitsemme. Ja tällainen henkilökohtainen kommentti. En minä voi tehdä omaa velvollisuuttani ja perehtyä näihin aiheisiin perusteellisesti. Tämä on sellainen huoli, joka täytyy nostaa esille koordinaattoreiden kesken, kun kaikki ryhmät ovat edustettuina. Eli se olisi oikea paikka puhua myös puheenjohtajan kanssa. No niin, sitten seuraavaan kohtaan. Kyse on eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta. Naapuruus, kehitys ja kansainvälisen yhteistyön välineitä täydentävän Euratomin perustamissopimukseen perustuvasti. Olkaa hyvä. Thank you. Dear colleagues, Kiitos rakkaat kollegat. Haluan ensiksi esittää kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat jättäneet tarkistuksia ja erityiskiitos myöskin kaikille varjoesittelijöille siitä, että he ovat olleet niin rakentavasti ollut mukana tämän asian käsittelyssä. Tässä välineessä tarkoituksena on parantaa kolmansien maiden ydinturvallisuutta. Tällä hetkellä mekanismi äh, maailmanlaajuisen ydinturvallisuuden parantamiseen äh, tähtää, mutta myöskin siihen, että äh, todetaan vaarallisia tilanteita ja voidaan tätä kautta sitten ennaltaehkäistä näitä ydinonnettomuuksia kolmansille maille pyrimme antamaan nyt erityistä kohdennettua tukea Euratom, Euratomin kautta ja myöskin ydinturvallisuusasiantuntijuuden kautta hedelmällisten keskusteluiden myötä varjoesittelijöiden keskuudessa Strasburgissa mietimme useita kohtia ja kerron teistä nyt teille niistä. On hyvin tärkeää, että että ydin asioita käsittelevissä asioissa toimitaan avoimesti, kun kysymys on kolmansista maista. Monet kollegat ovat sitä mieltä, että avoimuuden aste ja se, kuinka kolmansien maiden viranomaiset avoimesti tekevät päätöksiä näissä atomienergiakysymyksissä, ei ole vielä riittävällä tasolla, vaan sitä on parannettava. Tämä pätee erityisesti hyvin lähellä Eurooppaa oleviin maihin ja tuen niitä tarkistuksia, joiden kautta pyritään asetuksessa avoimuutta parantamaan. Olen myöskin samaa mieltä siitä, että tarvitaan erillinen kohta, erillinen artikla kohta asetukseen, jossa puhutaan nimenomaan avoimuudesta, mutta siinä on otettava kuitenkin huomioon asianmukainen lainsäädäntö ja kansainväliset välineet ottaen huomioon, jos, että kysymys voi olla hyvin arkaluontoisesta äh, tiedosta. Äh, sitten toisekseen on parannettava myöskin kansainvälistä ydinturvallisuusyhteistyötä. Tuen kollegoita, jotka haluavat, että otetaan uudelleen käyttöön tuossa asetuksessa äh, osa niistä kattavista kriteereistä, jotka jo nyt pätevät kansainväliseen yhteistyöhön olemassa olevissa yhteistyöinstrumenteissa olemassa olevassa sääntelyssä. Tämä parantaa yhteisymmärrystä siitä, mitä välineitä eri tahoilla on käytössä. Sitten kolmanneksi ehdollisuus. Mielestäni joitakin ehtoja, joita tässä on nyt ehdotettu kolmansia maita ajatellen, eivät ole riittävän tasapainoisia. Jos ne hyväksytään, niin silloin emme rohkaise riittävästi kolmansia maita ähm, saamaan äh, meiltä tukea ja hyötymään. siitä mielestäni esimerkiksi jos vaaditaan sitä, että täysin täytyy noudattaa oikeusvaltion periaatetta tai ihmisoikeuksia, niin se varmastikin sulkee ulkopuolelle monet mahdolliset edunsaajat sellaiset maat, joissa nämä periaatteet ovat ongelmallisia. Pitää muistaa, että on olemassa myöskin toinen väline, joka on tuo NDICI-yhteistyöväline, jossa itse asiassa äh, tavoitteena on juuri demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion edistäminen. Ja tässä ydinturvallisuusvälineessä sitten vain pyritään täydentämään tätä laajempaa yhteistyön välinettä. Meidän on taattava myöskin se, että joustavuutta on riittävästi, jotta voimme myöskin toimia tilanteissa, joissa vain on joitakin ydinturvallisuuden osalta ilmeneitä huolenaiheita, jotka voidaan ratkaista kolmansien maiden kanssa yhteistyössä. Senpä takia onkin tärkeää, että pohdimme niitä ehtoja, joita tässä nyt on tullut esille. Ehkäpä pehmennämme niitä ja pohdimme niitä myöskin tämän yhteistyön kriteeristön pohjalta. Tässä on useita tarkistuksia, joissa ehdotetaan toimia, jotka eivät ole suoranaisesti Euratomiin sidoksissa, vaikkapa yhteisöjen työpaikkojen rahoittaminen esimerkiksi tai vaikkapa tie- mittausten ydinvoimaloissa. Kaikki tällaiset kysymykset ovat laajempia kysymyksiä ja liittyvät enemmänkin tuohon yleiseen yhteistyön välineeseen. Sitten tässä on myös oikeusperustaan liittyviä tarkistuksia ja minä tiedustelin oikeudellisen yksikön virallista kantaa tähän, sen kaikki saatte. Ja juridisesti katsottuna Euratom-sopimus on oikea pohja tälle välineelle. Ja lopuksi vielä totean ja, ja lopetan puheenvuoroni tähän. Grazie, stato molto esauriente, anche se Kiitos, puhuitte hyvin kattavasti, vaikkakin teidät tällä tavalla keskeytin. No niin, kollega Telitska, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. And... Kiitos, puheenjohtaja. Voin olla ihan lyhykäinen, itse asiassa vain yksi asia. Mutta ennen sitä minun täytyy kuitenkin vielä sanoa, että tämä toinen paketti kompromissitarkistuksia, jotka me juuri saimme. Kävin ne ihan nopeasti silmäilleen lävitse. Ensimmäisen lukemisen jälkeen ne tuntuvat minusta hyviltä ja olen vakuuttunut, että me löydämme ja kykenemme hienosäätämään tämän asiakirjan. Ja asia, johon nyt haluaisin ehkäpä hieman konkreettisemmin puuttua, on myös se, mihinkä esittelijä viittasi. Ja jotkut kollegat ovat ilmaisseet, että he haluaisivat ottaa mukaan ehdollisuuden. Öö, joillain ihmisillä on ollut ongelmia viime viikolla ihmisoikeusäänestysten kanssa viime viikolla, mutta minusta tämä ei ole sellainen sopimus, joka tehdään tietyn artiklan perusteella ja että meidän pitäisi antaa perust, periksi ja että meidän pitäisi tehdä ihmisoikeusperusteella näitä. Tässä on kysymys siitä, että parannetaan ydinturvallisuutta maissa, naapurimaissa, unionin naapurimaissa ja sen vuoksi parannetaan myös ydinturvallisuutta Euroopan unionin maissa, koska tällä asialla ei ole rajoja. Ja se, että meillä on tässä tiukka ehdollisuuden periaate, ei palvele turvallisuutta eikä myöskään niitä, joiden ihmisoikeuksia poljetaan. Yhdestä syystä, nimittäin me puhumme välillä maista, jotka eivät edes halua lähteä keskustelemaan syvemmin ydinturvallisuudesta, koska se on poliittisesti arka asia. Joillekin olisikin itse asiassa tervetullut, että painottaisimme liikaa ihmisoikeuksia. Joten minä toivon, että mietinnössä otetaan oikeanlainen lähestymistapa. Oikeudellinen äh, peruste, jonka minä luin, se oli ihan hyvä. Okei, kaikki aina perustuu Euratomiin, mutta artiklan 2 ja 3, äh, se on minusta oikea äh, pohja ja oikeutusperusta. Ja kaiken kaikkiaan sanon vielä lopuksi, että uskon, että me voimme viedä päätökseen kompromissitarkistukset piakkoinkin. Kiitos. Grazie. La parola ora. Kiitos. Ja sitten muut varjoesittelijät. Edustaja Holicek, olkaa hyvä. Kiitos. Eh, eh, Kiitos. Kun kuulin, että kollega Urchev pyrkii keskittymään keskeisiin kysymyksiin, eikä sellaisiin ehtoihin, jonka mukaisesti sitten jonkin tietyn maan kanssa toimimme tai emme toimi. Tämä oli hyvä kuulla. Meidän on katsottava myös, miten itse toimimme. EUn sisälläkin on paljon sellaista, joka on ihmis peruskirjan YK periaatteiden ja muiden sopimusten vastaista. Totta kai kansainvälistä virastoa tulee aina kuulla. Euratom on luonnollisesti yksi mielessä pidettävä seikka. Ja sitten onpa kyse sitten yhteistyöstä, avusta, niin tätä kautta sitten aina viime kädessä päätökset tehdään. Ja tämä täytyy huomioida myös tekstissämme. Jos me yritämme edetä sellaisille alueille, joihin, joihin meidän ei kuuluisi edetä, niin sitten se näyttää siltä, että EU yrittää yksi ratkaista kysymyksiä, joita muu maailma ei edes halua ratkaista. Totta kai naapurimaille voidaan ja pitää ehdottaa korkean tason yhteistyötä, mutta jos haluamme tehdä tästä kiinnostavaa, niin sitten täytyy pohtia sitä, miten se onnistuisi. Haluan onnitella esittelijä ja olen Teliskan kanssa samaa mieltä, vaikka hän ei ole enää paikalla. Me tämän kuulimme kuitenkin. Ja sitten komission edustaja, herra Maija, olkaa hyvä. Ah Merci, madame la présidente. Euh, thank you, madame. Kiitos, Sekundo. Haluan vielä keskeyttää teidät aivan sekunniksi vain. Halusitko käyttää puheenvuoron? Ei, ei sentään. la parola immediatamente. No niin, välittömästi herra Maija saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Yritän nyt sijoittaa tämän välineen ikään kuin kokonaisuuteensa. Ensinnäkin haluan kiittää parlamentin jäseniä heidän tekemästään työstä. Tämä väline ei ole helposti ymmärrettävä. Kyse on hyvin teknisestä välineestä. Tällä ydinturvallisuuden alalla toimintaikkuna on ikään kuin varsin kapea. Kiitos siis kovasti ja kiitos myös tarkistusehdotuksista. Ne ovat auttaneet myös meitä tämän asian pohdinnassa, kun olemme uutta ohjelmaa luonnostelleet. Komission työhän jo tällä alalla käynnistyi 90-luvulla sen jälkeen, kun Neuvostoliitto ha- hajosi ja kun Tchernobylin onnettomuus tapahtui. Euroopan unioni päätti, että on hyvä auttaa naapurimaita ennen kaikkea entisiä Neuvostoliittoon kuuluneita maita, jotta ei syntyisi enää koskaan uutta Tchernobylia. Olemme työstäneet sitten välineitä, niitä olemme täytäntöön panneet, olemme kannustaneet jäsenvaltioita ja naapurimaita sulkemaan ensimmäisen sukupolven ydinvoimaloita, jotka ovat aivan erityisen vaarallisia. Niissä ei ollut sellaisia primääritason turvallisuusjärjestelyjä, jotka olisivat olleet äärimmäisen tärkeitä. Ja tältä pohjalta olemme työtämme jatkaneet vuodesta 2007 lähtien. Olemme kohdanneet yhteistyössämme Venäjän kanssa ongelmia ja silloin päätettiin, että entisen Neuvostoliiton kanssa saatu kokemus voisi auttaa meitä myös muiden maiden kanssa silloin, kun nämä maat haluavat parantaa turvallisuuttaan tai muuttaa ydinenergian tuotantoaan. Kyse on siis ydinenergiatoiminnasta. Ei ole kyse pelkästään voimaloista, vaan, vaan, vaan myös muusta ydinenergia-alan toiminnoista – Eli myös tämän tyyppisiä laitoksia täytyy hallinnoida ja säädellä. Niitä on enemmän kehittyvissä maissa, ennen kaikkea Afrikassa. Nämä laitokset eivät ole kovinkaan turvallisia, usein ne ovat riskialttiita äh, turvallisuuden näkökulmasta. Turvallisuus ei ole tämänpäiväisen välineen keskeistä äh, toiminta-alaa. Kyse on nimenomaan rauhasta ja vakaudesta ja siihen me luonnollisesti pyrimme täytäntöönpanossa. No sitten oikeusperusta. Te olette tavallaan jo itse tämän keskuudessanne päättäneet. Nyt kyse on vain ja ainoastaan eurattomin alaisuuteen kuuluvista kysymyksistä. No sitten kun kyse on esimerkiksi dekontaminaatiosta, niin ne voidaan sitten huomioida muissa välineissä, esimerkiksi kansainvälisen yhteistyön ja naapuruston välineessä NDICIssä. Esimerkiksi kun kyse on saastuneiden laitosten ennallistamisesta. Tällaiset voivat tulla kyseeseen Kaakkois-Aasiassa entisen Neuvostoliiton alueella. Ja sitten ehdollisuus täällä mainittiin. Luonnollisesti tämä on aivan erityisen merkittävä ongelma. Olemme havainneet, että niissä maissa, joissa ehdollisuus voisi tulla kyseeseen, nämä maat ovat turvallisuuden näkökulmasta juuri niitä ongelmia, ongelmallisimpia maita unionin kannalta. Tästä nostaisin esimerkiksi Iranin tapauksen. Nyt Iranissa äh, käytetään näitä vuoden 2015 sopimuksia. Sopimuksen mukaan todettiin, että Äh, jos ei kunnioiteta ihmisoikeuksia, niin sitten Iran suostui tämän sopimuksen pohjalta avaamaan ovet laitoksiinsa, jotta tarkastuksia voimme tehdä näissä laitoksissa. Tämä on hyvä, jotta asioita päästään käsittelemään ja tietyissä maissa päästään myös parantamaan tilannetta. Tietenkään tämä aina kaikkia miellytä, ennen kaikkea naapurusmaissamme näin on. No sitten joustavuus Täällä mainittiin tämäkin sana. Kiitos siitä, että meille myönnetään joustavuutta. On äärimmäisen tärkeää, että tämän tyyppisessä toiminnassa on joustavuutta. Äh, teknologia, tekniikka, äh, sovellukset äh, kehittyvät äärimmäisen nopeasti ja meidän on myös sopeuduttava tähän. Seitsemän vuotta on hyvin lyhyt, pitkä aika ja silloin ei, ei voida alussa tietää, minne kehitys ylettää seitsemän vuoden aikana. Haluamme turvallisuutta niin, että tarjoamme tukea, apua ydin viranomaisille. Harvoin toimimme toiminnan harjoittajien ja laitosten pyörittäjien kanssa silloin vain, kun todella kyse on näiden turvallisuudesta. Kun ajattelemme liittymistä valmistelevia maita, esimerkiksi Serbiaa, niin silloin operaatiotkin voivat tulla kyseeseen, kun tukeamme tarjoamme. No sitten haluan kiittää jäseniä siitä, että he nostivat esille tulosten arviointikysymyksen. Me toteutamme hankkeita. Hankkeiden tulosten arviointi on hyvin tärkeää. Tämä on meille aivan jokapäiväinen huoli. Me tarvitsemme hyviä indikaattoreita. Meidän täytyy ensinnäkin tuntea laitoksen tai tietyn maan äh, tilanne. Ja sitten täytyy perehtyä siihen, ovatko hankkeemme parantaneet laitosten turvallisuutta. Täytyy perehtyä joko tuotannon, äh, toiminnan operaattoreiden toimintaan ja siihen, ovatko nämä hankkeet todella tarkoituksenmukaisia. Voidaan puhua jonkinlaisista stressitesteistä ja siitä, ketkä arvioivat, tarkastavat, että stressitestien tulokset ovat hyviä. Tietenkään komissio eikä Euroopan unioni ei voi tätä roolia ottaa. Meillä ei ole tähän mandaattia. Onpa sitten kyse meistä tai energiapääosaston kollegoista, mutta me voimme tukea turvallisuusviranomaisia heidän tekemässään tarkastustyöstä ja stressitestien seurantatyöstä. Ja tietysti voimme tehdä myös Viinin kansainvälisen viraston kanssa yhteistyötä. Heidän tehtävänsä on tarkastaa laitosten turvallisuus. Ja sitten vielä kansainvälisestä yhteistyöstä kommentti. Kyllä, tämän välineen täytyy toimia myös muiden kansainvälisten organisaatioiden viranomaisten kanssa yhteistyössä esimerkiksi ja, e ja, e ja Viinin virasto on myös alueellisia toimijoita esimerkiksi Keski-Aasiassa ja Aasiassa. Me teemme yhteistyötä myös näissä puitteissa, jotta edistystä saadaan aikaiseksi. Ydinturvallisuushan ei kysymyksenä pysähdy rajoille. Viisumia ei tarvita siihen, että, että radioaktiivisuus pääsee rajojen ylitse. Tässä niitä seikkoja, jotka halusin nostaa esille. Naapuruuskehitys, kansainvälinen yhteistyön väline ja toisaalta Euroopan ydinturvallisuusvälineen suhteen kyse on nimenomaan turvallisuudesta ja varmuudesta. Usein käytetään samaa teknologiaa, kun arvioidaan laitosten turvallisuutta, varmuutta ja myös materiaalia. Kun ajattelemme esimerkiksi laitonta materiaalikauppaa, niin tämäkin kysymys on hyvin läheinen molempien, molemman välinen toiminnan suhteen. Haluamme komissiossa olla aivan varmoja, että kaikki sujuu tältä osin hyvin. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin, jos niitä vielä on. Kysymys on luonnollisesti hyvin tekninen ja pahoittelen, että jouduin puhumaan näin pitkään. Kiitos. Tämä aihe on erityisluontoinen, näin ollen käytimme siihen näin paljon aikaa. Kollega Geyer on ST-ryhmän varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minun italiani riitti nippanappa siihen, että ymmärsin sisään tullessani, että haluanko puheenvuoron, enkä silloin tiennyt mistä kohdasta oli kysymys esityslistalla ja sen vuoksi varmasti sanoin ensin ei, mutta kun sitten tajusin, että puhuttiinkin siitä asiasta, jonka vuoksi tänne tulin, niin kiitos, että saan vielä puheenvuoron. Kiitän Uchefia tästä työstä, jota hän on tehnyt ja kiitän häntä myös näistä varjoesittelijäkokouksista. Minusta me olemme hyvällä tiellä, olemme tekemässä hyviä kompromisseja keskenämme, joka tekee tästä sopimuksesta vahvemman. Ja saamme kansalaiset sillä tavalla mukaan. Minun ryhmälleni on tärkeää, että tämän ohjelman äh, oikeudellisessa perustassa huomioidaan, että kysymys on sivi, ydinteknologian siviilikäytöstä ja että ydinenergiaa äh, ei tällä edistetä. Me haluamme, että suojellaan kansalaisia ja ympäristöä riskeiltä, esimerkiksi ydinsäteilyriskeiltä. riskeiltä. Ja sen lisäksi äh, tarvitaan myös informaatiota äh, kunkin maan äh, laitoksista. Sen vuoksi olemme ehdottaneet artiklaa, joka toisi mukaan hieman enemmän avoimuutta. Sitten tämä täydentävyys kansainvälisten järjestöjen kanssa ja sopimukset, jotka on huomioitava. On myös tässä mukana, samoin kuin haluaisimme, että kansainvälinen äh, ydin, äh, energiankäytön hallinta ja valvonta olisi parempi. Ja sen lisäksi tässä ei ole kysymys äh, ydinenergian käytön laajentamisesta. Ehdollisuudesta olen samaa mieltä kuin komissio. Me emme ikävä kyllä, meidän naapurimme eivät ole kaikki ihan täysiä demokratioita, jotka toimisivat niin kuin toivomme. Ja sen vuoksi ei ole mitään järkeä sitoa tätä liian läheisesti oikeusvaltioperiaatteeseen, koska ydinturvallisuus on tärkeää, oli maa sitten demokraattinen eli ei. Ja meidän intressimme on siinä, että siviiliväestö, ei vain kyseisessä maassa, vaan myös koko alueella että heitä voidaan suojella. Sen vuoksi me haluamme käydä vuoropuhelua näiden maiden kanssa, jotka, joita tuetaan tämän ohjelman kautta. Mutta että e, e, esivaatimuksia ei nosta liian korkeaksi. Meillä on myös luettelo erityistoimenpiteistä, jotka ovat mahdollisia, sekä viittauksia sisäisiin ydinturvasäätelyihin, ja mm, vähimmäisstandardeihin ja muihin. Tästä vielä keskustellaan. Kiitos. Grazie. Ehm, per le conclusioni il collega Urcev, prego. Kiitos. Annan Ulcekille seuraavaksi puheenvuoron, jotta hän voi vetää nämä langat yhteen. Which, which... Kiitos. Tässä äh, tämän instrumentin osalta osalta tuli paljon seikkoja esille. Minulla ei ole oikeastaan mitään lisättävää tähän varjoesittelyiden tapaamisessa. Keskustelimme kahdeksasta kompromissiesityksestä. Olen jälleen kerran todella kiitollinen siitä, että kollegat ovat olleet näin yhteistyöhön halukkaita ja toivon, että tätä myöten voimme nopeuttaa sitä, että saamme nämä tarkastukset lopulliseen katselmukseen ja voimme sitten vielä lisää tietoa siitä, mitä he voivat näistä tarkastuksista tukea, sillä äänestys tällä valiokunnassa on jo kolmas päivä joulukuuta. Kiitos, tehän jo kerroittekin. Seuraavan etapin päivämäärän. Kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat osallistuneet asian käsittelyyn. Nyt voimme käynnistää Brexit-työryhmämme. Kyse on Brexitin vaikutuksista horisonttiohjelmaan. Meillä on korkean tason asiantuntijoita, jotka tulevat tänne korokkeelle ja jotka voin nyt esitellä lyhyesti. Haluamme luonnollisesti käyttää aikamme varsinaiseen työhön. Meillä on kaiken kaikkiaan tunti aikaa tähän kohtaan, eli aika nopeasti täytyy asiassa edetä. Jos ensimmäinen puhuja voisi jo tulla tänne korokkeelle, asettautua paikoillensa. Vedo con piacere che sono tre signore e tutte abbiamo una rappresentanza femminile. No niin, meillä onkin naisedustus aika vahva. Vogliamo cominciare con Madame Rein... Ensin Reinhilde Vogelers. Hän tarjoaa meille katsauksen mahdollisiin Brexitin vaikutuksiin tähän horisonttiohjelmaan. Eli kyse on yleisesityksestä. Olkaa hyvä. Yes, uh, good afternoon everybody and, uh, thank... Kiitos uh, Kiitokset, että kutsuitte minut tänne puhumaan Brexitin vaikutuksista ja Horisontti Eurooppa-ohjelmaan. On aina vaikea puhua Brexitistä, koska tässä on niin paljon epävarmuutta siitä, millä tavalla Brexit toteutuu ja sen vuoksi on myös vaikea puhua siitä, mikä sen vaikutus tulee olemaan. Me olemme halunneet, tai minun lähestymistapani on se, että katsomme hieman, miten Horisontti Eurooppaa pitäisi kehittää EU-27 maan kesken. Eli miten me haluaisimme horisontin kehittyvän Brexitin jälkeen. Eli se, mitä minä tässä haluan kertoa, on tiettyjä faktoja tälle keskustelulle. Ensinnäkin yritän identifioida, mitenkä globaali tutkimusympäristö kehittyy, eli siis se ympäristö, jossa Horisont Eurooppa puiteohjelma toteutuu. Ja sitten yritämme identifioida sen, miten tämä globaali tutkimus muuttuu, jossa USA on yksi osa, mutta Kiina on myös tällainen napa, joka nousee nopeasti. Ja sitten Euroopan tutkimusalue on myös hyvin tärkeä napa laadultaan ja se on myös kerännyt enemmän ja enemmän osaamista ja asiantuntimusta, mutta kuitenkin vähemmän kuin Kiina, joka on todella nopea kehityksessään. Ja sitten jos katsotaan globaalia tutkimusmaailmaa, haluaisimme katsoa, mitä vaikutuksia tällä on Euroopan asemalle tulevaisuudessa. Ja haluamme identifioida, miten tärkeää on olla etunenässä osaamisessa. Sen lisäksi tärkeää on myös se, että ollaan avoimia tutkijoiden suuntaan ja ollaan kykeneväisiä houkuttelemaan näitä parhaita tutkijoita, niin että voidaan kasvattaa ja nostaa tätä osaamista. Ja, eli nämä kaikkein tär- tal- pätevimmät. Sen lisäksi tärkeää tulevalle Euroopalle tutkimukselle on tärkeää myös se, että ollaan aktiivisesti mukana tieteellisessä yhteistyössä ja että on kykeneväinen tekemään työtä parhaiden osaajien kanssa missä päin maailmaa tahansa koska nämä ovat eh, hyvin tärkeitä mekanismeja, kun kasvatetaan ja rakennetaan osaamista se tosiasia, että meillä on tällainen tavallaan moninapainen tutkimusympäristö, niin meidän täytyy olla avoimia, koska se ei ole tärkeää ainoastaan sille, että on, on, on pätevä ja hyvä tieteessä, vaan että näkee myös sen, mitä tapahtuu ja sen myös, että missä nämä osaamisnavat ovat ja mihin teollisuus sijoittuu, missä he etsivät osaamista seuraavia innovaatioita varten ja millä tavalla tieteestä saadaan tällaista lisäarvoa. Ja sitten se, mitä me painotamme tässä moninapaisessa tiedemaailmassa on se, että täytyy olla avoin, täytyy kyetä houkuttelemaan osaamista ja, ja asiantuntijoita. Ja tämä puiteohjelma on väline, jolla Eurooppa asetetaan tähän etunenään tässä tutkimusmaailmassa. Ja sitten luonnollisesti täytyy miettiä, mitkä vaikutukset ovat, että meillä on yksi pelinappula vähemmän tässä tällä kentällä. Tästä haluaisin teidät nyt vakuuttaa. Haluan näyttää tässä muutamia kuvia, jossa on numeroita Ensimmäisessä näette, miten tutkimuksen uusi, miltä tutkimuksen uusi maantiede näyttää. Jos te katsotte, missä kaikkein eniten asiantuntevat tiedettä tehdään eniten maailmanlaajuisesti, jos katsotaan Eurooppaa, iso britannia Kera ja ilman, niin näette, että Euroopan osa esimerkiksi julkaisuista, joita me yleensä käytämme, kuka julkaisee kaikkein eniten ähm, tieteellisiä julkaisuja, niin te näette, että Eurooppa ei ole ollenkaan huonommin pärjännyt. Me olemme lähes yhtä iso kuin USA, joka kuitenkin on äh, etunenässä. Mutta jos katsoo tätä aikaväliä, ensinnäkin Kiinan nousu nopeasti – ja koska Kiina on nouseva, niin silloin muiden napojen täytyy antaa tilaa tälle uudelle nousijalle. Mutta siinä on kyseessä lähinnä länsi, jonka täytyy antaa tilaa Kiinalle. Ja lähinnä se on USA, joka on joutunut tässä antamaan tilaa. Mutta se on kuitenkin, siis USA on kuitenkin se kaikkein suurin Eurooppa, tämä on hyvä uutinen, jonka haluan teidän kanssanne kertoa. Eurooppa on myös tärkeä toimija osaamisen suhteen. Ja, ja on onnistunut pitämään kiinni asemastaan. Se on joutunut antamaan vähemmän periksi tuolla eturintavassa kuin mitä USA Kiinan mukaan mahduttamiseksi. Joten tässä on EU, jossa on mukana kaikki toimijat, eli siis sekä Iso-Britannian kanssa että ilman. Joten toki me menetämme paljon tilaa ilman Iso-Britannia. Mutta tämä on kuitenkin jaettu aika hyvin eri maiden kesken. Ja ajan mittaan nämä äh, jotkut muut maat ovat myös äh, tavallaan kehittäneet äh, matkaansa kohti tätä eturintamaa. Eli Eurooppa on yksi osaamisnapa muiden rinnalla. Ja Kiinan kasvu on asia, joka on otettava huomioon. Se saattaa kasvaa tulevaisuudessa vielä enemmän ja silloin Euroopan täytyy puolustaa omia kantojaan. Sen vuoksi on erittäin tärkeää ymmärtää se, millä tavalla me rakennamme tätä asemaa, miten me voimme olla varmoja siitä, että me saamme tätä osaamista ja tutkimusta. Ja tähän on kaksi tärkeää mekanismia. Yhtäältä kyky houkutella lahjakkuuksia, olivat he sitten missä tahansa, ja tämä on usein portti kohti parempaa osaamista. Tuossa vasemmalla näette maat, kuinka paljon he kykenevät houkuttelemaan tutkijoita rajojensa ulkopuolelta. Sveitsi on se kaikkein houkuttelevin ja houkuttelevat enemmän kuin menettävät. Iso-Britannia on myös aina ollut perinteisesti hyvin avoin Ranska ja Saksa ovat luonnollisesti isompia, mutta ne ovat vähemmän avoimia, mutta silti huolimatta aika avoimia. Se, mikä on tärkeää tässä painottaa nyt, että tämä avoimuus auttaa todellakin rakentamaan osaamista ja se näkyy tästä oikealta. Eli niiden laatu, joita houkuttelee. Eli ne ihmiset, jotka houkuttelet ovat äh, yleensä parempia, keskitasoa parempia, mitä suurempi ero on äh, ykköseen, niin sitä suurempi äh, on näiden osaamistaso. Jos katsotaan USAta, USA on kaikessa parempi kuin yksi, eli se, se on parempi kuin maailman keskiarvo. Mutta te näette myös, että netto tulijoiden määrä on suurempi kuin nettojääjien. Eli tärkeää on kyetä houkuttelemaan päteviä ihmisiä, mutta niitä he myös jäävät. Eli öö, tässä on tällainen noidankehä, että ihmiset halutaan houkutella huippuja ja huiput tulevat vain siksi, että, että se on huippujen keskus. Ja tämä liikkuvuus on hyvin tärkeää. Euroopasta toinen hyvä esimerkki on Sveitsi. Miten aktiivisia he ovat näiden asiantuntijoiden houkuttelemisessa tai, näiden pätevien ihmisten houkuttelemisessa ja siinä, miten paljon heitä jää. Osittain Sveitsi tekee näin sen vuoksi, että se kykenee houkuttelemaan parhaat. Sama koskee Iso-Britanniaa. Se rakentuu hyvin pitkälti tähän huippuosaamiseen ja avoimuuteen. Brexit saattaa maksaa Isolle Britalle huomattavasti äh, tässä, kun se ei enää kykene olemaan niin avoin. Kiina on toinen esimerkki. Se, mutta se on hieman toisenlainen tarina, koska Kiinalla on myös paljon tulijoita, mutta sieltä lähtee myös hyvin paljon ihmisiä takaisin. He ovat parempia kuin maailman keskiarvo, mutta silti eivät niin hyviä kuin mitä USA houkutteli luokseen. Ja te näette, että ne kiinalaiset, jotka lähtevät maasta muualle, on huomattavasti korkeampi Joten Kiina rakentaa osaamistaan lähettämillä parhaat pätevyytensä ja lahjakkuutensa maailmalle ja toivoin, että ne ihmiset sitten palaavat. palaavat. Kiina lähettää tällä hetkellä kaikkein tärkeimmät. Ja monet näistä menevät sitten USAhan. Eli tällä tavalla tästä tulee tällainen äh, noidankehä Kiinan ja USAan välille. Eli siis äh, osaamisen ja huippuosaamisen äh, perusta on se, että houkutellaan huippuosaajia ja että myös äh, ne jäisivät äh, luoksesi. Toinen tärkeä osaamisen rakentaminen on se, että voidaan tehdä yhteistyötä muiden kanssa, muiden lahjakkuuksien kanssa. Eli yhteistyö parhaiden lahjakkuuksien kanssa, olivat he mitä tahansa. Eli kansainvälinen Yhteistyö on hyvin tärkeä polku kohti huippuosaamista. Me tiedämme, että käynnissä on hyvin paljon kansainvälistä yhteistyötä tieteen alalla ja me tiedämme, että nämä kansainväliset yhteistyöt ovat laadultaan erittäin korkeita. Ne ovat laadultaan korkeampi tasoisia kuin kansalliset tai tällaiset ei-yhteistyöprojektit. esimerkiksi bio lääketieteessä Ranska, Iso-Britannia ja Saksa tekevät yhteistyötä ja tässä jälleen nämä numerot osoittavat äh, tätä laatua ja te näette, että ne ovat seitsemän kertaa korkeampia kuin mitä olisi voinut odottaa. Joten se, että tekee yhteistyötä parhaiden kanssa, on keino rakentaa äh, myös huipputiedettä. Eli osaaminen, osaamisessa on erittäin tärkeää olla etunenässä – ja eh, osaamista rakennetaan olemalla avoin ja houkuttelemalla tätä eh, osaamista ja tekemällä yhteistyötä kansainvälisesti. Sitten seuraava kysymys, että mitkä ovat nämä välineet ja mitkä ovat eh, nämä ohjelmat. Eli kansainvälistä yhteistyötä, että voidaan rakentaa osaamista – jos me katselemme näitä, katsomme näitä yhteistyöprojekteja ja äh, sosiaalisia haasteita, nämä yhteistyöt ovat, äh, miksi ne ovat äh, Euroopan ulkopuolella, yhteistyö, jota tapahtuu FP-tutkimusohjelmassa seitsemässä, ovat hyvin pitkälti EUn sisällä eikä niinkään EUn ulkopuolella. Eli kolmansien kumppaneiden kanssa tutkimusta tai yhteistyötä on ollut aika rajallisesti. Yhteistyötä on EUn sisällä todella paljon. Siinä tämä puiteohjelma on ollut suurena tukena. Ja tämä on hyvä kannustin tehdä yhteistyötä Euroopan unionin sisällä. Ja Brexitin jälkeen, jos Iso-Britannia lähtee, kuka tekee yhteistyötä Iso-Britannian kanssa sitten? Ja kuka tässä häviää? Kenelle tämä olisi hankalampaa tehdä yhteistyötä, kun Iso- Britannia jää puiteohjelman ulkopuolelle. Siksi me olemme katselleet näitä yhteistyöohjelmia tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa ja mitkä maat tekevät enemmän yhteistyötä Iso-Britannian kanssa kuin muut. Te näette jälleen kerran Tanska, Norja, Alankomaat, Saksa, Sveitsi, jotka tekevät erityisesti yhteistyötä Iso-Britannian kanssa. Ja kun Iso-Britannia jättäytyy pois, niin silloin tämä yhteistyö tulee olemaan hankalampaa. Irlanti, on myös luonnollisesti tärkeä yhteistyökumppani. Eli nämä ovat erityisesti niitä maita. Eli ei vain Iso-Britannia tässä häviä, kun se ei kykene niinkään tekemään yhteistyötä, mutta EUn puolelta nämä maat erityisesti joutuvat ongelmiin. Toiset mekanismit olisivat, miten ne voidaan houkutella pätevyyttä Eli tässä on kysymys ää, tavallaan stipendistä tai maksusta, joka annetaan kullekin ää, tutkijalle, joten he voivat todellakin sitten liikkua. ERCssä tässä on nyt keskitytty vain osaamiseen. Jotkut maat ovat selvinneet erittäin hyvin Euroopan tutkimusneuvostossa ERCssä. Äh, Iso-Britannia myös, mutta te näette, että Iso-Britannian menestys äh, perustui hyvin pitkälti sen kyvylle houkutella asiantuntijoita ja osaamista. Eli jatkossa sille tulee olemaan huomattavasti vaikeampaa houkutella lahjakkuuksia. Maat, jotka erityisesti lähettävät tutkijoita Iso-Britanniaan, ovat Saksa ja Italia ja Rans- äh, Espanja. Joten nämä maat, näillä tulee olemaan vähemmän mahdollisuuksia lähettää sitten lahjakkuuksiaan Iso-Britanniaan. Te näette, että Iso-Britannia on hyvin tärkeä napa tässä houkuttelevuudessa. Ja Brexitillä saattaa olla vaikutuksia nimenomaan tähän houkuttelevuuteen. Ja tämä on sitten viimeinen kuvani, mitkä tulevat olemaan seuraukset horisontille Brexitin jälkeen. Haluan painottaa vielä kerran, miten tärkeää tämä on keskittyä siihen, että rakennetaan osaamista ja asiantuntemusta, koska se on se keino pitää etunenän paikka, joten keskitytään osaamiseen, mutta myös se, että lähdetään mukaan avoimuuteen, maa, maa, globalisaatioon ja lähinnä siis osittain EUn sisällä, mutta myös assosiaatiomaiden kanssa ja kolmasien osapuolten kanssa. Joten huolimatta siitä, mikä rooli Isolla Britannialla tulee olemaan jatkossa, tuleeko se olemaan maa vai kolmas maa, niin kuitenkin tärkeää, että me olemme tarpeeksi avoimia niin, että voimme houkutella päteviä ihmisiä, olevat ketä tahansa, koska se on se keino, jolla me voimme rakentaa osaamista ja pysyä eturintamassa. Grazie, grazie alla professoressa. Kiitos teille, professori. Te esittelitte hyvin eh, täsmälliset, mutta myöskin seuraukseltaan varsin huolestuttavat puitteet, joissa nyt toimitaan tutkimuksen alalla. Seuraavaksi puheenvuoron saa professori Katrin Maas. Hänkin käsittelee Brexitin vaikutuksia horisonttiohjelmaan ja ennen kaikkea tutkimus- ja teknologiaorganisaatioihin. Hän hän puhuu vaikutuksista tällä lailla. Yes. Okay, here we go. Good afternoon, everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos siitä, että saimme kutsun tulla tähän foorumiin. Minä edustan Lerua, tutkimusyliopistojen yhteenliittymää 12 eurooppalaisessa maassa. Meillä on viisi jäsentä yhdistyneestä kuningaskunnasta ja kaksi Sveitsistä. En tiedä, näettekö lukea tätä kalvoa, mutta kerron teille tiedot tästä. Cambridgein yliopisto, Oxford, Lontoon yliopistot, Edinburghin yliopisto ja Geneven ja Syyrihin yliopistot. Kaksi viimeisintä on mukana myös puiteohjelmassa. Järjestömme toimii politiikan kehittämisen alalla täällä Brysselissä. Koulutus, korkeakoulutus, teknologia- ja innovointikysymysten alalla. Olen juuri palannut rehtorien yleiskokouksesta. Se järjestettiin viime viikonloppuna Dublinissa. Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenet toimivat edelleenkin hyvin aktiivisesti. Kävimme mielenkiintoista keskustelua, ja tätä oikeastaan on käyty jo vuodesta 2016 lähtien miten Brexit vaikuttaa. Kaikissa rehtorien yleiskokouksissa asiaa on käsitelty ja tämä osoittaa, miten tärkeä kysymys on jäsenillemme. Yhdistyneen niin kuningaskunnan jäsenet haluavat pysyä Leru-verkostossa ja haluavat osallistua myös puiteohjelmiin. Meidän mielestämme he ovat tärkeä, tärkeä oleellinen ja tervetullut osa tätä verkostoa. myös eri puolilla Eurooppaa perustetaan kumppanuuksia eri jäsenvaltioiden kesken. Tarkoitus on ylläpitää olemassa olevat kytkökset ja suhteet myös Brexitin jälkeisessä maailmassa. Oikeastaan nyt menisin suoraan asiaan. Mikään ei ole muuttunut sitten vuoden 2016, kun ensimmäistä kertaa otimme kantaa kysymykseen Brexitin jälkeen. Totesimme, että tuemme eh, brittiläisiä jäseniämme ja heidän sitoutumista Eurooppaan ja pyrimme varmistamaan, että uudelleen neuvoteltu suhde EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä mahdollistaa yhteistyömme jatkumisen. Haluamme, että olemme jatkossakin aktiivisia, teemme yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan kumppaneittemme kanssa. Tämä olisi win-win tilanne. Muutoin käy niin, että kaikki häviävät kaikilla rintamilla. Näin se vain on. Olemme toistaneet tätä viestiä. Olemme myös tehneet siitä kattavampaa sen jälkeen, kun pääministeri May piti oman puheenvuoronsa ja vahvisti yhdistyneen kuningaskunnan toiveen säilyttää assosiaatioasema Brexitin jälkeen horisonttiohjelmassa. Leru-verkosto katsoo, että maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan viime kädessä yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa niin, että tehdään yhteistyötä rajat ylittävästi. Edistämme avointa tiedettä ja innovointia sellaisella tavalla, että se on avointa myös koko maailmalle. Tarkoitus on mahdollistaa se, että yhdistynyt kuningaskunta on mukana tieteessä ja innovoinnissa keskeisessä roolissa – Euroopan ekosysteemissä yhdistynyt kuningaskunta on aivan oleellinen osa. Vetoamme yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sen hallituksen ja myös EUn 27 jäsenvaltion, jotta tieteestä ja innovoinnista tehtäisiin Brexitin neuvotteluissa prioriteetti. Näin tutkijat voisit, osa, voisivat osallistua kaikkiin tutkimusalueen elementteihin myös Brexitin jälkeen. Tunnustamme, että tulosten aikansaaminen on vaikeaa. Menen nyt liian nopeasti eteenpäin. Vaikea on saada siis tuloksia aikaan ennen kuin monissa muissa Brexitiin liittyvissä kysymyksissä saadaan edistystä. Mutta aivan niin kuin puheenjohtaja on sanonut, niin kyse on tutkijoiden ja akateemisten toimijoiden Britten kannalta hyvin tärkeästä seikasta, niin että Brexitin jälkeenkin kaikki tämä olisi vielä mahdollista. Kesäkuun lausunnon jälkeen havaitsitte kenties, että heinäkuussa välitimme julkisuuteen kymmenen keskeistä viestiä horisonttiohjelmasta ja komission ehdotukset mielestämme ovat tervetulleita. Olemme myös kommentoineet tätä luonnosta. Nythän se ei ole enää luon, mietintöluonnos täällä Euroopan parlamentissa. Yksi keskeisistä viesteistämme oli se, että kansainvälistä yhteistyötä tulisi tehostaa. Euroopan komission suunnitelma edetä tähän suuntaan horisonttiohjelmassa on tervetullut. Haluaisin myös, että assosiaatiojäsenyys olisi mahdollinen kaikille niille maille, jotka ovat lähellä EUta, mukaan luettuna Sveitsi ja yhdistynyt kuningaskunta, niin että ne voisivat täysin osallistua horisonttiohjelmaan. Sveitsin tulisi voida olla samoilla ehdoilla mukana assosiaatiojäsenenä ja yhdistyneen kuningaskunnan tulisi voida olla assosiaatiojäsenenä, jos tietyt ehdot, muun muassa rahoitusehdot, täyttyvät. Heinäkuun viestissämme havaitsette, että Teimme myös tarkistuksia siihen suuntaan, että assosiaatiosäännöt tämän mahdollistaisivat. Silloin totesimme myös, että Leru-verkosto ei tue sitä, että eh, tiettyihin etuisuusjärjestelyihin pääsyä rajoitettaisiin niin, että vain pieni määrä assosiaatiomaita pääsisi tästä hyötymään. Tästä pääsenkin aikaisemmin 8. marraskuuta julkaisemaamme kannanottoon. Tässä mukana oli 13 muuta järjestöä Euroopassa. Nämä edustavat ähm, eurooppalaisia yliopistoja. Kyse on esimerkiksi Cesarista, Junikasta, Lagildista ja monista muista tahoista – mukana oli hyvin laaja kirjo eurooppalaisia yliopistoja. Olemme huolissamme neuvottelujen viime aikaan kehityksestä Euroopan parlamentin kanssa niin, että puiteohjelman perusperiaatteet tässä vaarantuvat. Aivan niin kuin tekstissä todetaan, katsomme, että puiteohjelman tulisi jatkossakin määritellä huippuosaamisen standardit Euroopassa. Jos jopa jopa entinen komissaari Quinn joutuu omilla lausunnoillaan toteamaan, että horisontin pitäisi pysyä horisonttiohjelmana, eikä siitä saa tulla mikään kohesio Eurooppa-ohjelma. Tämä on aika paljastavaa. Me vastustamme ehdotuksia, jotka rajoittavat ohjelmiin pääsyä edunsaajan asemassa ilmeisesti ITRE-valiokunta on hyväksynyt tämän artiklan 12 muutoksen ja se on meidän mielestämme huolestuttavaa. Ja sitten vielä loppukommentti ajoituksesta. Haluaisimme, että mahdollisimman nopeasti asiassa edettäisiin. Luonnollisesti tämä liittyy poliittisiin neuvotteluihin Brexitistä. Horisontissa on myös muita vaikeita kysymyksiä ratkaistavaksi, mutta olisi huonoa, jos horisontti käynnistyisi liian myöhään. Näinhän kävi horisontti 2020 jossain määrin ja tilanne ei ollut ihanteellinen. Voi olla, että yhdistyneen kuningaskunnan assosioinnin suhteen syntyy jonkinlainen aukkokohta, mutta toivottavasti aukko jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Jonkinlainen aukko on kyllä väistämätön. On selvää, että kävipä mitä, miten tahansa sunnuntai huippukokouksen jälkeen ja käypä sitten alahuoneessa mitä tahansa ensi viikolla, tulevina viikkoina, niin kaikella tällä on vaikutus Brexitin tuleviin vaiheisiin ja minkälainen Brexit sitten loppujen lopuksi saadaan. Mutta toivomme, että kaikki osapuolet ymmärtävät, että hyvä varhainen tulos tutkimuksen kannalta välittäisi oikeanlaisen viestin myös muiden suhteiden osalta EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä jatkossa. Kiitos. Kiitos myös teille tästä puheenvuorosta. Saitte jopa suosionosoitukset, niin kuin kuulitte. Ja sitten kolmas puhujamme on professori Elisabeth Kuiper. Äänsinköhän nimenne oikein, tuskinpa. Mutta joka tapauksessa olette tervetullut. Ja teidän aiheenne ovat vaikutukset teollisuusalalle ja ennen kaikkea lääketeollisuuteen? Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys koko mantereen kannalta. Olkaa hyvä. Grazie, signor, and thanks very much for the committee. Kiitokset ja kiitos valiokunnalle, että meidät on kutsuttu tänne. Edustan FPA ja aivan mielelläni kerron teille lääketeollisuuden näkymistä, koska meillä aivan Brexit-neuvotteluiden alusta lähtien on ollut tarpeen todeta, että että äh, emme edusta pelkästään vain yrityksiä, vaan kansallisia järjestöjä. Se tarkoittaa sitä, että aivan alusta lähtien olemme olleet jatkuvasti yhteydessä brittikollegoihin ja äh, halunneet todella tehdä yhteistyötä aivan alusta lähtien. Voidaan todeta, että meille yrityspuolena kysymys ei ole vain bisneksestä, vaan äh, paljon myöskin puhutaan siitä, kuinka paljon yritykset joutuvat korottamaan kuluja, kun he joutuvat tähän Brexitiin ähm, sopeutumaan, mutta me, jotka nyt tätä yritysmaailmaa äh, edustamme potilaita ja terveydenhuoltoja, niin kyllä meidän sektorimme on tältä osin aika erityinen ja sen takia olemme halunneet ollakin Hervarniehin yhteydessä aivan alusta lähtien ja todeta, että kysymys ei ole politiikasta, koska se ei ole mitään tavallista politiikkaa tämä Brexit-juttu, mutta että toivoisimme kuitenkin, että neuvotteluissa ja yhteistyössä brittien kanssa voitaisiin kuitenkin edelleen edetä me olemme kovin innokkaita saamaan poliittiseen julkilausumaan tuon meidän oman kantamme. Se hyväksytään viikonloppuna. On hyvin tärkeää ymmärtää, että meille on julkisen terveydenhuollon potilaiden kannalta, meillä on niin tiettyä painoarvoa ja jotta tähän julkilausuma meidät saataisiin, niin se varmasti antaisi myöskin sitten tulevasta suhteesta EU-maiden ja Britannian välillä, niin näissä varsinaisissa neuvotteluissa sitten varmasti tämä tulisi parvotetuksi huomioon. Minkä takia sitten on tärkeää, että meidän alamme jatkuvasti tekee yhteistyötä brittien kanssa? No, voidaan sanoa, että tutkimus ja kehitys on kaikkein tärkein kysymys alallemme, koska se on todella se lähtöpiste, josta lääkkeiden kehitys alkaa. Ja Voin ehkä kertoa hiukan, mitä me käytämme äh, tähän suhteessa muihin sektoreihin. Näette tästä 35 äh, miljardia äh, Euroopassa on tämä luku ja me työllistämme myöskin 745 000 ihmistä Euroopassa, joten nämä luvut puhuvat puolestaan. Aivan alusta lähtien siis olemme halunneet ottaa huomioon toimituskysymykset ja olemme tehneet paljon yhteistyötä jäsenyritystemme kanssa, koska virallisesti tietysti on jo valmistauduttu siihen, että sopimukset on tila tulee eteen, niin Tämä tarkoittaa tietysti varmasti paljon myöskin toimitussektorille. Joka kuukausi 45 mm, miljoonaa lääkettä tulee EU-hun Britanniasta ja toisinpäin menee 37 miljoonaa. Ja on myöskin muistettava, että tutkimus on hyvin kerkeisellä sijalla. Ja mielestäni tästä pitäisi pitää kiinni, koska kun ajatellaan, että meillä on myöskin globaalit näkymät, niin kyllä EU on hyvin tärkeä, mutta on myöskin hyvin tärkeää, kun ajatellaan näitä äsken nähtyjä tietoja, että ei ole mitään järkeä että joku ala, jolla on globaalit näkymät, niin vain toisaalta käsittelee yhtä maata ja muita 27 maata erillisinä. Kaikki ponnistukset, jotka on tehty vuosikymmenten aikana, menevät hukkaan. Britit ovat keskeinen toimija ja äh, senpä takia onkin hyvin tärkeää, että jatkamme yhteistyötä. Äh, yhdistynyt kuningaskunta on avaintekijä, koska se vastaa 10 prosentista koko EU-tuotantoa ja EU vastaa vain noin 20 prosentista, kun ajatellaan EUn koko RD-ponnistuksia. Äh, Puhu puolestaan varmasti myöskin se, että että Iso-Britannia oli ensimmäinen jäsenvaltio, jolla on ollut vuonna 2014 ministeri, joka todella oli biotieteiden jolla oli salkussaan biotieteet ja neuvostossa, ministerin neuvostoissa ja muutoinkin poliittisesti on hyvä pitää kiinni tästä yhdyssiteestä, kun ajatellaan myöskin tulevia Euroopan vaaleja, kun puhutaan siitä, mitä komissio tarvitsee ja kuinka tärkeä Eurooppa ylipäänsä on, niin on hyvin tärkeää, että kaikki Euroopan investointirahastosta tulevat eurot voivat sitten saada kuitenkin kuusi euroa yksityisistä rahastoista, niin tämä vain osoittaa, kuinka Eurooppa on tärkeää tutkimuksessa ja kehityksessä. Jos ajatellaan sitten Brexit debattia ja äh, sitä, että kuinka sunnuntain asiasta nyt sitten päätetään, niin toivon mukaan kuitenkin toivomme, että tämä horisontti äh, Eurooppaan osallistuminen jatkuu. On taattava, että myöskin biotiedesektori jää äh, tai on edelleen globaalisti kilpailukykyinen Iso-Britannialla on tärkeä osuus, 20 prosenttia oli sen osuus koko tutkimuksesta 2007-2016 ja sillä on myöskin aivan äh, ainutlaatuisia tutkimusmekanismeja äh, äh, britit eivät pelkästään hyödy vain EUn rahoista ja toiminnasta, vaan me voimme myöskin hyötyä brittien osaamisesta ja myöskin tutkimusmekanismeista ja Mary Lyon Center ja Wellcome Trust Sanger Institute ovat tästä hyviä esimerkkejä. Niillä on hyvin tärkeä rooli myöskin siinä, että Britannia edelleen on EU-rahoituksen piirissä. On hyvin tärkeää, että teemme yhteistyötä ja takaamme sen, että tämä yliopistojen ja tutkimuksen ja toisaalta taas yksityisen sijoitusmaailman välinen tällainen hauras balanssi pysyy. Meidän täytyy siis pitää kiinni Brexitin jälkeenkin näistä tärkeistä yhdyssiteistä. On hyvä myöskin mainita riskipääoma, jota on saatu ja joka on tuonut rahoituksellisesta vastinetta eurooppalaisen, yritys, äh, eurooppalaisen sijoitusrahaston sijoituksille. Äh, Brexitin vaikutusten lisäksi tietysti on tai on muistettava, että se ei vaikuta pelkästään vain tutkimukseen ja kehitykseen, vaan myöskin tutkijoiden ja äh, tiedettä tekevien ihmisten liikkuvuuden. Paljon yhteistyötä on tehty, mutta, tai lääkeviraston puitteissa, mutta yritykset myöskin ovat työllistäneet paljon ihmisiä ja tästä joustavuudesta on pidettävä Brexitin jälkeenkin kiinni. Joustavuus kautta linjan on hyvin tärkeää, jotta taataan myöskin se Brexitin jälkeen, että Brexitin jälkeen voimme tehdä yhteistyötä ja että toimijoiden liikkuvuus ei ole sellainen asia, jossa ihmisten urakehitys pysähtyy koska he eivät pysty liikkumaan vapaasti EU-maiden ja toisaalta taas sitten Iso-Britannian välillä, koska siitähän tulee kolmas maa. FPS me haluamme tukea sellaista järjestelmää, joka edistää liikkuvuutta, olisi aika äkkinäistä, jos nyt ajatellaan, että mikä sitten että lopullinen erosopimus onkaan, niin analysoimme tietysti tätä vielä yksityiskohtaisemmin ennen kuin tämä sopimus saadaan aikaiseksi, että ehkä noin 80 prosenttiahan on siitä jo suurin piirtein sovittu, mutta vielä hiomme analyysiämme sen osalta, mitä vaikutusta tällä on liikkuvuudelle, toisaalta tutkimukselle mutta jotkut brittien esimerkit eivät ole aina antaneet välttämättä kovin paljon toivoa siitä, kuinka nopeita ja joustavia nämä eri menettelyt voivat olla. Ja jos tutkijana on mahdollisuus mennä Iso-Britanniaan tai vaikkapa EU-maahan tai sitten maailmanlaajuisesti toimia, niin menettelytapojen ei pitäisi olla sellaisia, että ne estävät tekemästä tällaisia päätöksiä esimerkiksi biotieteissä, missä haluaa työskennellä. Ja tästä syystä toivomme, että tässä toimitaan käytännönläheisesti ja pragmaattisesti. Jälleen kerran me luotamme siihen, että henkilöstö työntekijät ovat korkeasti koulutettuja, päteviä ja pystyvät liikkumaan. Tämä ei päde pelkästään vain tieteentekijöihin, vaan myöskin, tai nykyisiin tieteentekijöihin, vaan myöskin tuleviin alan ihmisiin valtava määrä opiskelijoita on jo tällä hetkellä brittien korkeakouluissa. Heistä 600 1500 on jo tällä hetkellä tohtoriopiskelijoita, joten on hyvin tärkeää, että myöskin tuleville sukupolville tämä ekosysteemi on elävä ja kiinnostava. Piakkoin siis kuulemme Äh, minkälainen lopullinen sopimus, äh, ero, sopimus tulee olemaan ja mikä on sitten tuo julkilausuma myöskin. Ja tietysti tällä valiokunnassa tämä Euroopan horisonttikysymys on hyvin tärkeää. On tärkeää, että etenemme äh, myöskin siltä osin, että neuvostonkin tietysti täytyy keskustella näistä asioista niin, että se myöskin pitää silmällä sitä, että taataan se, että Iso-Britannia pystyy edelleen osallistumaan äh, Euroopan horisonttiohjelmaan ja luotan äh, siihen, että myöskin Briteillä on tässä tervettä järkeä. Ei tietenkään äh, tämä ole kiinni pelkästään neuvostosta eikä myöskään tästä valiokunnasta ja sen tekemästä työstä, vaan toivon todella, että myöskin Briteillä on riittävästi tervettä järkeä ja ähm, he ymmärtävät, että jos he eivät johda näitä tai että he ymmärtävät, että heidänkin on syytä toimia joustavasti. Toivon mukaan osallistuminen Horisontti Eurooppaan jatkuu, samoin myöskin Euroopan investointipankkiin kun ajatellaan äh, liikkuvuutta ja tutkimusta ja kehitystä, se on hyvin tärkeää meille globaalina alana ja se on hyvin tärkeää meille, ei pelkästään meille, vaan liike-elämän edustajina, vaan myöskin äh, julkiselle terveydenhuollolle ja potilaille kaiken kaikkiaan. Kiitos tästä mielenkiintoisesta puheenvuorosta ja johtopäätöksistä, jotka esititte. Ne kyllä varmasti aiheuttavat myös osaltaan huolta. Jotkut kollegat ovat jo puhujalistalla. Ensin kollega Nika. Mehän puhuimme kovasti nyt horisonttiohjelmasta ja tämä koskettaa tietysti esittelijöitä aivan erityisesti parlamentissa. Eli Danika, olkaa hyvä. Patricia. <clears throat> So, first of all, uh... Ensin äh, haluaisin kiittää puhujaa en voisi olla enempää samaa mieltä kaikesta, mitä sanoitte. Tämä on totuus. Olisin tyytyväisempi, jos olisin esimerkiksi saanut nähdä kaikki nämä esitykset, kuulla nämä esitykset ennen Brexittiä, koska minusta tuntuu, että tämä oli tällainen sokea äänestys ainakin tutkimuksen ja kehityksen kannalta, koska nyt me olemme tilanteessa, jossa arvioimme, mitkä ovat seuraukset, mitkä ovat vahingot, mitkä ovat, mitä niitä vahinkoja on. Mutta totuus on vain yksi. Euroopan parlamentti ei voi päättää, mitä pitää tehdä. Se ei ole meidän käsissämme, se on iso britannian hallituksen käsissä. iso britannian hallitus päätti käynnistää tämän prosessin. Ja se, mitä parlamentti päätti, Euroopan parlamentti päätti tänään yksimielisesti, kaikki poliittiset ryhmät olivat yksimielisiä. En muista, koska tällaista tapahtui viimeksi Euroopan parlamentissa. Mutta Me äänestimme niin, että Iso-Britannia on osa horisontti Eurooppaa. Jos UK päättää lähteä Euroopan unionista, niin silloin he lähtevät uusien toimielinen kanssa yhteistyöhön – Mutta missä laajuudessa, kenenkä kanssa ja joten meillä on avoin ovi. Olemme todellakin samaa mieltä kaikista, mitä sanoitte, mutta tämä ei ole meidän käsissämme. Ja sanon tämän esittelijän ominaisuudessa. Olen toki tavannut Ison-Britannian hallituksen edustajia, kaikkia järjestöjä, Guild, Caesar, kaikkia, monia, monia, monia. Ja kaikki sanovat samaa. Tämä tulee olemaan paha juttu molemmille osapuolille. Ja mitkä tulevat olemaan se, seuraamukset eri teollisuuden aloille, yrityksille, yliopistoille, tutkimuslaitoksille. Mutta mitä me voimme tehdä? Tämä ei ole meidän käsissämme. Meillä ei ole tässä valtaa. Se, mitä me kykenemme päättämään, se on päätetty. Ja se on Iso-Britannia, joka päättää nyt. Mutta jossain keskustelussa olen kuullut tämän ajatuksen rusinoiden poimimisesta pullasta. Että me kykenemme lobbauksemme kautta varmistamaan EU kumppaneillemme, että se mikä on isolle hyvä, niin me hoidamme homman ja näin. Kuulin, mitä te puhuitte juuri tutkijoiden vapaasta liikkuvuudesta. No, EUn ydin on se, että kaikilla on vapaa liikkuvuus. Joten me olemme tässä väärällä polulla mutta pyydän, että, että Iso-Britannian hallitus käynnistää vastuulliset äh, neuvottelut. Se, mitä me kuulimme Verhofstadtilta ja Barnierilta ja muulta, ei ollut kovin rohkaisevaa, ikävä kyllä. Joten minun näkemyksestäni kukaan täällä Euroopan parlamentissa ei ollut eri mieltä. Horizont Europe tänä päivänä itre sitä äänestettiin yksimielisesti kaikkien poliittisten ryhmien kesken. Joten älkää katsoko Horizont Europea tai mitään muita iso britannian paikka, mikäli te niin, jos Iso-Britannia päättää lähteä unionista, Iso-Britannian paikka nähdään sitten, kun neuvottelut on viety päätökseen. Jos täällä halutaan lobata, täällä ovet ovat auki. Me olemme tehneet sen, mikä oli oikein tehdä – Iso-Britannia on Euroopan unionin jäsenvaltio ja osa Horizon Europea. Mutta jos Iso-Britannia päättää lähteä, niin silloin hallitus päättää. Sitten muutama kommentti. Meidän pitää vahvistaa osaamiskriteereitä, joita me voimme tehdä tästä näkyvämpää ja avoimempaa, jotta voimme osoittaa kaikille, mitkä olivat perustat, niin että meillä on parempaa informaatiota kaikille. Katsokaa, tämä oli lähtökohta, tämä on tulos. Ja kaikki hyväksytyt projektit löytää hyvin avoimella tavalla. Jokainen näkee ne. Joten tämä on hyvin tärkeä askel eteenpäin. Tämä on erittäin avoin prosessi. Meillä pitää olla kunnon kriteerit, arviointiprosessit, kuka tämä komitea ja Ei ole tärkeää väittää, että osaamista on, vaan täytyy olla varma, että sitä on. Vain osaamista, joka ei perustu millekään muulle kuin osaamiselle. Ja tällaista lähestymistapaa tuemme. rahathan tulevat EUn veronmaksajilta, ja meidän täytyy kyetä aina selittämään, kuinka me käytämme tätä rahaa. Ja jos on vain yksi vastaanottaja, niin joku, joka anoo tuota projektia ja miksi meidän pitäisi antaa se esimerkiksi PK-yrityksille, jotka ovat jossain päin maailmaa auttamaan tätä yksittäistä pk-yritystä. En nyt halua tässä antaa tämän maan nimeä. Mutta monet maat ovat jo jonossa, haluavat osallistua. Ne haluavat yliopistoja ja tutkimuslaitoksia mukaan yhteistyöhön. Ja sitten se, että annetaan 50 000 euroa pk-yrityksille, niin enemmistö parlamentissa sanoi, että me emme usko, että tämä on soveliasta, koska heillä on oma kansallinen rahansa ja toisekseen Horisont Euroopassa on, on myös kohtaessa puhutaan Euroopan taloudellisista eduista, joten meidän täytyy kyetä – antaa tilintarkastustuomioistuimen tarkistaa, mitä rahalle tapahtuu. Eli jos me levitämme ympäri maailmaa tämän välineen, niin täytyy yrittää miestää, miten tilintarkastustuomioistuin matkustaa ympäri maailmaa katsomassa, miten tämä 50 000 euroa on käytetty. Ei tämä ole ö, mahdollista. Eli tähän on kaksi syytä. PK-yritykset ympäri maailmaa. Ei ole mitään järkeä, että niitä tuettaisiin joka puolella maailmaa. Ja toisekseen taloudelliset intressit. Meidän täytyy varmistaa, että tilintarkastustuomioistuin kykenee valvomaan, kuinka rahat on käytetty. Lopetan tähän koska kaikki muut asiat ovat sellaiset, että tuemme niitä kaikki. Minulla on tässä kaksi brittikollegaa ympärilläni. Tämä on todella surullista. Olen kuullut ääniä yliopistoista, ja tutkimuslaitoksista ja miten pahalta heistä tuntuu tai niistä tuntuu. Mutta mitkä ovat, se, mitkä ovat seuraamukset? Mitkä ovat seuraamukset myös EUn puolella? Kaikki menettävät. Mikä on lopputulos Lopullinen hyväksyntä tehdään parlamentissa ja koko EU 27. Mutta uskon, että mitä eikä pitäisi millään lailla luoda rajoja sille, että nämä etuoikeutetut lahjakkaat ihmiset voivat liikkua ja äh, edistää näitä asioita. Ajatellaan vaikkapa äh, syöpälääkkeitä. Äh, Manchesterin yliopistossa alueella niin on aloitettu tämän lääkkeen kehittäminen. Ja pankit eivät kuitenkaan pysty tätä edelleen rahoittamaan, koska tarvitaan parempia rahoitusnäkymiä ja onnistumisnäkymiä Euroopan horisonttiohjelma voi auttaa pitkän aikavälin investoinneissa ja meidän täytyy pystyä takaamaan kaikille tutkijoille vapaa liikkuvuus Euroopassa, jotta he pystyvät edelleen takaamaan Euroopan aseman johtavana tutkimusalueena Euroopassa työtä on tehtävä yhdessä parhaiten äh, lahjakuksien kanssa. Haluan kiittää Dania, koska hän korosti äh, Euroopan horisonttiohjelmaa ja sitä, että Britannia pitäisi olla täysin jäsen. Äänestimme siitä aamulla ja kaikki poliittiset ryhmät todella tukivat tätä kantaa. Olen myöskin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy todella myöskin tuossa sopimuksen luvuvaiheessa pyrkiä ottamaan huomioon kansalaisten kannat. He ovat ottaneet yhteyttä. Minä olen halunnut Britanniassa keskustella joukkotiedotusvälineissä energian siirrosta Irlannin ja Iso-Britannian välillä ja toisaalta myöskin siitä, että nämä kaksi ovat sidottuja toisiin. Ja arvatkaa, mitä tämä joukkotiedotusväline teki he itse asiassa tämän asian sijasta lähettivät vain Jukipin ilmastonmuutoskieltäjien ohjelmaa, vaikka toisin olisin halunnut. Olemme lähettäneet heille paljon materiaalia, mutta he eivät tarttuneet niihin, joten kysymykseni todellakin on vihdoin se, että kuinka paljon ajattelette, että teitä kuunnellaan brittihallituksessa. Toinen Teresa on Brysselissä neuvottelemassa juuri tällä hetkellä, mutta tämä Teresa ei kuitenkaan kestä sitä, että hänen oma äänestysalueensa joutuu Brexitistä niin kovasti kärsimään. Kiitos siitä, että tulitte tänne. E, un altro intervento da un'altra collega. Ja sitten toinen brittikollega, kollega Moody, olkaa hyvä. Yeah, uh, so another Remain British colleague. Niin, toinen jäsenyyttä kannattanut brittijäsen käyttää nyt puheenvuoron Teresan jälkeen. Ja näkökulmallakin on varsin samankaltainen. Oikeastaan palaisin tähän 35 ja 47 miljoonan pakettiin. Kuulin viime viikolla erästä toisesta lääkeyrityksestä, Ariana Granden konsertissa tapahtuneen terroriiskun jälkeen ei ollut riittävästi sidetarpeita ja ensiapuvälineitä Manchesterissa, jotta olisi voitu 500 loukkaantunutta hoitaa. Monet loukkaantuneista olivat lapsia. Täytyi sitten lennättää hoitotarvikkeita Manchesteriin. Tämä vaati joitakin tunteja olemme EU:ssa mukana. Lentokentillä ei tarvinnut kysellä ollenkaan, onko jonkinlaisia mahdollisia prosesseja, joita tulisi läpäistä ennen kuin tällainen toimenpide onnistuisi. Tämä on melkomoinen esimerkki. Haluan kiittää myös Dania. Hän on sietänyt minun häirintääni kun olen halunnut, että Horisontti Eurooppa-ohjelmassa Iso-Britannia olisi mahdollisimman äh, paljon mukana, niin että meillä olisi jatkossakin yhteistyösuhde. Tän on aivan oikeassa. EU ei näitä ongelmia nyt aiheuta, vaan on määritelty eri tahoilla näitä ehdottomia rajoja, joita kukaan neuvottelijoista ei halua ylittää. Nyt tällä viikolla olemme saaneet tuloksia aikaan tästä laajennetusta puitteistosta, jatketusta puitteistosta. Kenties se voisi kannustaa sitten osallistumaan jatkossakin horisonttiohjelmaan. Sanoisin vielä muutaman muunkin seikan. Mainitsitte tämän no deal-skenaarion, ei sopimusta. alahuoneessa on enemmistö, joka vastustaa tätä skenaariota, että sopimusta ei syntyisi. Ja jos tähän todella päädyttäisiin, niin EUkin pyrkii sitten estämään näitä tuhovaikutuksia omilla toiminnoillaan. Eli uskon, että tässä mielessä kyllä aikuiset sitten hoitavat homman kotiin. Eli uskon, että tässä keskustelussa siinä vaiheessa sitten löytyisi riittävää kypsyyttä. En haluaisi, että tällaista kiristysvälineistöä tällä tavalla käytettäisiin, niin kuin nyt tällä hetkellä näyttää. Liikkuvuus on oleellista. Dan on oikeassa. Vap- liik- liikkuvuuden vapaus on yksi perusperiaatteista, perusvapauksista. Tämä ei välttämättä ole kovinkaan suosittu vapaus Britanniassa. Kun tutkimuksia on tehty suhteessa EU-hun ja vapaaseen liikkuvuuteen, niin mittaustulos oli kuitenkin yli 50 prosenttia, jotka siis kannattivat vapaata liikkuvuutta. Kansanäänestyksen jälkeen tilanne on heikentynyt, mutta tässä varmasti on ollut lukuisia syitä vaikuttamassa tilanteeseen. Jälleen kerran kyse on brittihallituksesta ja siitä, mitä on sanottu tähän mennessä. Eli halutaan lopettaa vapaa-liikkuvuus ja toiseksi se, miten maahanmuuttopolitiikka Britanniassa toimii ja minkälainen palkkataso on käytössä. Kun katsomme aivan erityisesti tätä alaa ja perustutkinnon jälkeisten tutkijoiden liikkuvuutta, eli miten maahanmuuttojärjestelmä vaikuttaa näihin tutkijoihin ja minkälainen palkkataso on Britanniassa. Tällä alalla nimenomaan tilanne on hyvinkin ongelmallinen. No sitten investointipankki ja pitkän aikavälin rahoituksen saatavuus. Sekin kommentti oli hyvin tärkeä. Biotieteet. Ja tässäkin voin yhtyä Teresan kommenttiin ja näihin alustuspuheenvuoroihin. Olen tavannut biotieteiden edustajia. Edut ovat yhteisiä. Molemmat osapuolet voisivat hyötyä, jos yhteistyö jatkuisi esimerkiksi harvinaisten sairauksien alalla ja niin edelleen. Tässä voin vain toistella edellisten puhujien kommentteja. Kun ajattelemme todellista tilannetta, niin nyt kokonaiskuva alkaa selkeytyä. Erosopimus nykyisessä muodossaan minusta ei ole riittävän hyvä ehdotus maallemme. En usko, että tämä no deal-vaihtoehto tapahtuisi. Ja sitten oikeastaan vaihtoehdot alkavat olla aika vähissä. Entisenä hy aktivistina en koskaan hyväksyisi lopullista sopimusta kääntymättä kannattajakunnan puoleen. Eli sitten pitää vain kääntyä kansalaisten puoleen ja todeta, että no, äänestystulos oli se mikä oli, mutta asiat ovat nyt kehittyneet. Ja tämä on nyt tämänhetkinen ehdotus. Nämä ovat faktat, jotka nyt tässä asiassa edessämme ovat. Ja on vain oikein, että te äänestäjinä saatte mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvan päätöksen. Kun ensimmäinen kansanäänestys järjestettiin yliopistokaupungeissa, niin siellä aina äänestettiin jäsenyyden puolesta. Jäsenyyden puolesta sen takia, että yliopistot saivat yhteyden yhteisöihinsä ja pystyivät selittämään, mikä on totta, mikä on todellisuus. Kun nyt tietoa tulee koko ajan lisää, niin tämä lisätieto mahdollistaa sen, että voidaan tehdä tietoon perustuva valinta ja siinä heijastuvat oman maani tulevaisuuden parhaat mahdolliset valinnat. Kiitos myös kollega Moodille. Ja sitten kollega Bullock. Thank you very much uh, and thank you. Kiitos. Ja kiitokset teidän esityksistänne. Ne olivat mielenkiintoisia. Ja voin sanoa, että Britannia EUn ulkopuolella odottaa mielenkiinnolla sitä, että saa tehdä yhteistyötä kanssanne. Me olemme kuulleet äh, paljon äh, siitä, mitä on käynnissä, että voisi käydä niin ja voisi käydä näin. Me olemme kuulleet kaiken tämän jo aikaisemminkin, John ja minä. Me työskentelimme Westminsterissä jo yhdessä silloin, kun Iso-Britannia ei liittynyt euroon ja sanottiin, että brittihan talous kärsii siitä ja isot yritykset jättävät Iso-Britannia ja meillä on huono tulevaisuus edessämme. No, emme liittyneet euroon ja kukoistimme vauraana ja olemme yhä vielä viidenneksi suurin talous maailmassa – Meille kerrottiin luonnollisia kansanäänestyksen jälkeen välittömästi, että me menetämme työpaikkoja ja että tulee kaiken näköisiä hätätilabudjetteja. Mitä tästä ei tapahtunut, koska kaikki oli vain äh, jäävän leirin propagandaa. No, Tällaisia tapahtuu vaaleissa ja kansanäänestyksissä, mutta ihmiset on, ovat olleet väärässä. Se, mitä me kuulen nyt on ihan tällaista pelottelua. Me olemme kuulleet hieman logistiikasta ja jakeluketjusta. Minä olin viisi vuotta logistiikka- ja liikennekeskuksen toimitusjohtajana, jossa oli suuria ja teollisuuden osia. Minä tiedän, kuinka se toimii. Ja voin kertoa, että eivät nämä nyt niin ongelmallisia ole kuin täällä on väitetty. Iso-Britannia esimerkiksi tekee kauppaa hyvin monien kauppojen kanssa. VTOn kautta, Rose. Ei tämä ole ongelma. Vaikka meillä olisi, ei olisi sopimusta ollenkaan, niin kyllä me Voisimme tehdä tällaisia sivusopimuksia, joilla me kaikki hommat hoituisivat hienosti. Joten meidän täytyy ottaa nämä argumentit ähm, hieman äh, skeptisesti. Mutta siis me jäämme EUn ulkopuolelle, mutta voimme tehdä yhteistyötä EUn kanssa ja muun maailman kanssa. Kollegat sanovat, että, että muut äh, kansanedustajat ovat sanoneet, että, tai muut mepit ovat sanoneet, että kauheita te lähdette. No minulle mepit ovat sanoneet, että toivonpa, että mekin lähtisimme kanssasi. Joten toimii se molempiin suuntiin. Odotan tulevaisuuttemme EUn ulkopuolella. He puhuvat täällä toisesta kansanäänestyksestä, koska hävisivät ensimmäisen kansanäänestyksen, joka oli laajin demokraattinen kansanäänestys koskaan Isossa Britanniassa. Ja he eivät nyt hyväksy tämän kansanäänestyksen tulosta, eikä kysymys ollut vain kansanäänestyksestä, vaan kysymyksessä oli kansanäänestys, jossa hallitus selkeästi sanoi, että me täytäntöön panemme tämän tuloksen. Eikä, että järjestetään toinen kansanäänestys, eikä sen jälkeen sen jälkeen, että saadaan se tulos, mikä halutaan. Ja jos ikinä lähtee demokratiaa vastaan ja pysäyttää kansanäänestyksen tai vaalien tuloksen, niin se on häpeällistä, häpeällinen teko. Mutta onhan näin tehty muissa maissa, mutta näin ei käy Isossa Britanniassa. Odotan tulevaisuutta ilolla. Grazie colleghi, posso pregare. Kiitos kollegat. Pyydän, että, että nyt avaisi tätä Brexit-kysymystä uudelleen liittyen niihin valintoihin, joita on tehty, vaan pysyisimme hieman päivän teemassa kuitenkin. Tämä ihan näin yleiskommenttina. Kollega Gratzin. Mm, East uh, I'm a newcomer here. And... Olen uusi tulokas täällä. Minulla on yksi kysymys. Olin todella yllättynyt siitä, että mm, minä äh, virolaisena, konservatiivina, äh, pientä äh, ammattikunta edustamassa olen todella nyt ainakin toinen brittikollegan jälkeen, joka kertoi, mitä mieltä minäkin olen, mutta äh, palataan nyt hiukan taaksepäin. Minua kiinnostaa tietysti myöskin EUn ja Britannian äh, välisissä suhteissa se, että näissä keskusteluissa tästä suhteesta kaikki ovat sanoneet, niin kuin nämä kaksi rouvaa tässä aikaisemmin, että EU haluaa, että Britannia on sisällä, Iso-Britannia haluaa jäädä. Ja nyt kysyn seuraava kysymyksen, kuinka Helkutissa sitten on käynyt niin, että tämä Brexit on kuitenkin edessä. Tiedän tietysti standardivastauksen tähän. Se johti siitä, että Nigel Farage, eh, joka eh, sitten eh, toimi tällä tavalla ja sitten kaikki mitä hän tekee on ollut väärin, jos hän on näin pirullinen henkilö, niin olkoon sitten niin. Minua hiukan hämmästytti toinenkin kysymys. Olin todella hämmästynyt siitä, että Äh, Brexit tapahtuu vain Iso-Britanniassa, koska monet muut maat ovat olleet aivan samaa mieltä. En nyt voi sanoa, hyväksynkö tämän vai enkö hyväksy nämä asiat, mutta tiedän, että äh, Italia ja lähtö, lähtö Neuvostoliitosta, anteeksi, Euroopan unionista Äh, olisi sitten hyväksyttävä, mutta äh, haluaisin nyt peräänkuuluttaa rauhoittumista ja sitä, että miettisimme täällä eurooppalaisena Euroopan parlamentin jäseninä, kuinka tämä oikein saattoi tapahtua, mikä oli meidän vikamme tässä, mitä me teimme väärin, että näin kävi. Mutta tämä hysteerinen voihkinta, tämän kamalaa ja mitä nyt tapahtuu, ei tämä vie meitä kohti parempaa tulevaisuutta. Jos ihmiset toteavat, että näin teimme väärin, ja ehkä jotakin tehtiin väärin euroalueella, maahanmuuttopolitiikassa jotain vaarallista ja tyhmää, mitä se oli? Ja jos itse toteamme, me teimme virheitä, niin sitten ehkä alan uskomaan siihen, että jonain päivänä emme enää tee noita samoja virheitä, vaan elämme paremmassa Euroopan unionissa, olemme parempia ystäviä, ymmärrämme toisiamme paremmin ja niin poispäin, niin poispäin. Joten nyt ei pidä vain kritisoida muita. Ehkä me emme ole yhteyksissä tavallisiin kadun ihmisiin, niin kuin pitäisi. Ehkä olla liian elitistisiä. Ehkä haluamme nähdä vain tällaisia älyllisiä hankkeita, mutta emme sitä, mitkä ovat ihmisten todellisia tarpeita. Mutta tiedättekö, tuolla ulkona olevat ihmiset, he haluavat työpaikkoja, heitä pelottavat tietyt asiat, he haluavat hyvää koulutusta. Olemme kuulleet tänään hyvästä koulutuksesta, mutta suokaa nyt anteeksi, että missä sitten viime kerralla tätä oikein olette omin silmin nähnyt, että sitä olisi tarjottu. Iso-Britanniassa myöskään ei ole enää tällaista koulutusta, se on ihan mennyttä maailmaa. Mutta jos emme siis kritikoi itseämme vilpittömästi, ja jos emme kysy itseltämme, hups, tämä meni pieleen, tämä oli meidän vikamme, niin silloin Brexit toistuu monta kertaa. Kyllä, no niin. Onnittelut Briteille kuitenkin ja kiitos paljon. Ollaan itse kriittisiä. Tämä oli viestini. Grazie di tutti suggerimenti. Kiitos kaikista ehdotuksista. Minä toivon, että omassa maassani, muissa maissa ei brexitejä tapahdu. Ja minä en ole tänään kuullut mitään steriilejä, mauttomia, hajuttomia puheenvuoroja, vaan kyllä olen kuullut ihan äm, vakuuttavia puheenvuoroja, jotka todistavat ihmisten kokemuksista, kun puhutaan esimerkiksi terveydestä, puhun tässä nyt omista kokemuksistani, niin esimerkiksi innovoinnista ja tutkimuksesta, niin silloin puhutaan nimenomaan kansalaisten tarpeista. Nimenomaan terveydenhuoltohan on kansalaisten yksi päähuolenaiheita nämä olivat hyvin konkreettisia ajatuksia ja varmasti halutaan jo myös jonkinlaista vuorovaikutteisuutta. Puhujat voivat vielä kommentoida. Pyydän kuitenkin puhumaan lyhyesti, koska meillä on vieläkin esityslistalla kohtia käsiteltävänä. Haluan kiittää teitä kaikkia. Myös teitä, jotka puhuitte todella omista kokemuksistanne intohimoisesti. Kiitos. Ja te saatte puheenvuoron, professori. Olkaa hyvä. It's a very interesting uh, discussion uh, here. Kiitos. Tämä on todella mielenkiintoinen keskustelu. Vielä haluaisin palata kuitenkin Brexitin ja Brexitin tieteenteon yhteydessä, koska on todella tärkeää, että korostamme jälleen kerran sitä, että jotta todella tiede on yhteiskunnan palveluksessa, niin kyllä uh, on hyvin tärkeää, että um, takamme erityisosaamisen, huippuosaamisen ja senpä takia tarvitsee olla avoin myöskin yhteistyölle ja uskon, että Brexit enemmänkin on tilanne, jossa kaikki häviävät euron liittyminen esimerkiksi on aivan toinen kysymys, mutta uskon, että tieteen osalta tämä asia on nyt enemmänkin tilanne, jossa kaikki häviävät. Paljon on tullut sanotuksi, jos voisimme nyt palata taaksepäin ja äh, peruuttaa Brexitin, se olisi paras ratkaisu, mutta tietysti ymmärrän, mitä poliittisia äh, pakkoja äh, siihen nyt sitten liittyy. Meidän täytyy nyt tietysti miettiä sitä, kuinka voimme minimoida Brexitin kielteiset vaikutukset ja pitää mielessä myöskin se, että me haluamme varmasti EU-ssa mahdollisimman hyviä tieteellisiä tuloksia ja niiden hyödyttämistä yhteiskunnassa. Se tietysti tarvitsee avoimuutta ja myöskin avoimuutta EUn sisällä ja sen ulkopuolella. On hyvin tärkeää myöskin viedä tämä viesti Iso-Britannian edustajille. Brittien tavoitteena pitäisi olla myöskin se, että huippuosaaminen tieteessä on edelleen mahdollista taata siellä ja todella peräänkuulutan sitä, että näemme tämän tilanteen ikään kuin enemmänkin niin, että yhteistyö on enemmän tilanne, jossa kaikki voimme voittaa. Vapaa liikkuvuus on ennakkoedellytys sille, että kaikki voittavat. Kysymys on tietysti sitten siitä, kuinka paljon halutaan maksaa tästä tilanteesta, jossa kaikki voittavat. Ja viimeinen kohtani onkin se, että meidän pitäisi olla todella varovaisia, kun, että tarkastelemme vain pelkästään vain, että kuinka paljon rahaa tässä on pelissä. Tämä on ja Itse asiassa pitäisi miettiä enemmänkin sitä, kuinka saamme kaiken kaikkiaan tieteestä tuloksia ja hyödyttävyyttä. Ja mielestäni tämä pitäisi olla se keskustelu, halutaanko antaa panoksia, jotta saadaan mahdollisimman paljon näistä tieteellisistä tuloksista ja niiden hyöty täysin käytettyä sen sijaan, että puhuttaisiin vain rahasta. Sitten ihan viho viimeiseksi, kun ajatellaan sitten Brexitin jälkeen sitä, että millä tavalla sitten nämä suhteet muotoutuvat, niin hyvin tärkeää on myöskin EUlle keskustella puiteohjelman avoimuudesta myöskin muiden kolmansien maiden kanssa. Kysymys on pelkästään vain Brexitistä ja yhdistyneestä kuningaskunnasta, vaan myöskin siitä, että kuinka olemme avoimia muiden kolmansien maiden kanssa ja kuinka voimme sitten äh, keskustella vähän laajemminkin tästä kysymyksestä kuin pelkästään brittien yhteydessä. Kiitos ja kiitos teille, että vastasitte näin lyhyesti ja selkeästi. Olkaa hyvä. Thank you for... Kiitos, että saan vielä uudelleen puheenvuoron. Voin puhua aivan lyhyesti useistakin syistä. Ensinnäkin palaisin siihen, mitä tarkoittaa se, kun puhumme yhdestä tuen edunsaajasta. Meille on tärkeää, että esimerkiksi Euroopan tutkimusneuvosto ja Mari Kyri-toimet jatkavat, saavat jatkoa. Vaikkakin tutkimusneuvosto ja monet muut toimet ovat sellaisia, että niissä annetaan etu yhdelle edunsaajalle, niin tutkimustahan ei tehdä äh, yksilöiden toimesta, vaan lähes aina kyse on yhteistyöstä. Jos katsomme äh, tutkimusneuvoston avustusten saajia, niin kyse ei ole henkilöstä, joka istuu vain yhdessä yliopistossa, yhdessä jäsenvaltiossa, vaan usein kyse on Mm, esimerkiksi tutkimustiimistä, jossa mukana on opiskelijoita ja tohtorikoulutettavia ja tutkijoita. Tämäkin pitäisi pitää mielessä, kun puhutaan yksittäisistä tuen saajista. Horisontti 2020 neuvoantavan ryhmän puheenjohtajana toimin ja vaikkakaan mandaattimme ei kuulu, mutta siitä huolimatta pohdimme sitä, miten horisontti voisi äh, sisällyttää myös Mari Kyri-toimet. Tukia, tukeakin olemme saaneet. Äh, Mari Kyri on huippuosaamisen hanke ja sellaisena sen täytyy myös pysyä, mutta halutaan kuitenkin varmistaa, että äh, toimien laajentaminen voisi olla myös mahdollisuus Mari Kyrissä haluamme vahvistaa Eurooppaa sillä, että ihmiset voivat helpommin liikkua Euroopassa. Ja aivan niin kuin jo sanoin, jos yhdistynyt kuningaskunta on mukana, niin silloin kaikki voittavat. Kiitos. Grazie. E ultimo intervento uh, a lei, prego. Olkaa hyvä. Yeah, thank you very much. Kiitos eh, mahdollisuudesta puhua vielä uudelleen. Toivon mukaan tein selväksi, että lääketeollisuuden puolelta me todellakin kannattaisimme sitä, että me saisimme aikaan sopimuksen tulevista suhteista iso britannian kanssa, koska kaikki se data, mitä tänä iltapäivänä on esitelty, osoittaa, miten paljon eh, Iso-Britannia ja EU27 tarvitsee yhteistyötä. Ja se, mitä eh, Griffin ja eh, Moody ja Nika sanoivat, ei ole vain teidän suuntanne, koska parlamenttina te ymmärrätte tämän tarpeen ja tämän datan, jota me esittelimme. Mutta me olemme yhteyksiä myös brittijärjestelmän kautta hallitukseen. Hyvin varhaisessa vaiheessa toimme nämä asiat heille selviksi. Mutta Brexit on hyvin poliittinen tuolla näyttämän takana on hyvin paljon ymmärtämystä, mutta ymmärtämystä ei saa, jos katsoo, tai ei näe, kun katsoo ulkopuolelta. Siinä on kaikki, mitä haluan katsoa, sanoa tästä. Ja eh, me globaalina, ää, eh, globaalina ää, eh, yrityksenä tai järjestönä, me olemme teollisuutena, me olemme tottuneet tähän jakeluketjuun ja ei tämä nyt ole mikään yllätys, mutta kuitenkin me olemme tällainen pitkän aikavälin yritys. Ja tämä kaksi vuotta on liian lyhyt aika varmistaa, että kaikki siirretään ajallaan. Ja yleisellä tasolla tärkeämpi asia on vielä se, että EU:ssa vielä Iso-Britannia mukana. Me puhumme konvergenssista, me olemme rakentaneet lääketieteellistä puitteistoa, lainsäädäntöä, kaikkia viimeiset 30-40 vuotta. Ja nyt kun Iso-Britanniasta tulee kolmas maa, niin joudumme väkisin tilanteeseen, jossa ei olekaan konvergenssi, vaan divergenssi. Ja mielestäni tein aika selväksi, että tällainen konvergenssitilanne on haluttavampi kaikille meille. Kiitos. Grazie. Vorrei chiedervi... Kiitos. Haluaisin pyytää teiltä vielä palvelusta, jos voitte laittaa vielä kulkeet päähänne. Eli pyytäisin teiltä ensinnäkin sitä, että toimittaisitte esityksenne meille, sihteeristölle, ja jos tämän kanssa saataisiin vielä lyhyt esitys teidän suullisista puheenvuoroistanne, näin voisimme toimittaa puheenvuoronne kaikille kollegoille. Tämä oli kovin mielenkiintoista, ei pelkästään nämä kalvot, vaan myös teidän suulliset puheenvuoronne. Jos voisi saada vaikka lyhyen yhteenvedon puheenvuorostanne, niin toimittaisimme tämän kollegoille. He saavat käsityksen myös sitten pääkohdista ja ongelmakohdista. No sitten Mari Kyristä. Olisi mielenkiintoista, koska te teette työtä komission kanssa, ymmärtää, miten tässä uudessa ohjelmassa voisimme uudelleen vahvistaa ja edelleen vahvistaa rahoitusta ja huippuosaamista. Ja miten voimme välttää sen, että toki meillä on huippuosaamista ja liikkuvuuttakin jossain määrin, mutta tarvitsisimme vahvempaa synergiaa. Muutoin rahoitamme oikeastaan vain yksittäisiä henkilöitä ja olemme heidän tahtonsa armoilla – Tähän aiheeseen varmaankin meidän täytyy muissakin yhteyksissä vielä puuttua. Haluan kiittää teitä näistä hyvin mielenkiintoisista puheenvuoroista ja sitten kirjalliset versiot toimitamme kaikille kollegoille. Kiitos. Mentre le nostre ospiti si allontanano. Kun vieraamme nyt poistuvat korokkeelta, niin voimme samanaikaisesti varmasti jo ryhtyä käsittelemään kolmikanta-aiheita. Karin se ei ole paikalla, eli voimme mennä Zenonaatton johdattelemaan aiheeseen. Kyseessä on riskeihin varautuminen sähköalalla. Kiitos Patricia, kiitos puheenjohtaja. Voin puhua hyvin nopeasti tästä toisesta kolmikannasta. Huomenna on taas tulossa kokous ja teknisiäkin kokouksia, joku ne on jo pidetty. Olemme saaneet neuvotteluissa edistystä ja olen luottavainen sen suhteen, että huomenna saamme myönteisen tuloksen tässä kolmannessa kolmikantakokouksessa. Parlamentin kanta on tehty selväksi äh, Aserin keskeisestä asemasta. Aserhan on säätelyviranomainen ja tämä on sellainen kysymys, jota olemme aina korostaneet. Tämä on mukana jo metodologian määrittelyssä. Ja tässä sivuseikkana totean, että neuvosto ja parlamentti käsittelevät myös sitä, kuinka paljon toimivaltuuksia jäsenvaltiot ovat valmiita delegoimaan Euroopalle. Tästähän aina käydään keskustelua. No sitten vielä koordinaattorei, tai koordinaation, alueellisen koordinaattorin toimesta ja miten delegoittuja mm, toimivaltuuksia käytetään. Meillä on myös kansallisia suunnitelmia. Ne varmistavat sen, että kansallisia strategioita voidaan vertailla ja syntyy myös johdonmukaisuutta toimintaan silloin, kun kyse on yhteistyöstä, kompensaatioista ja keskinäisestä avunannosta. Tässä tarvitaan nimenomaan solidaarisuutta. Myös suuntaviivojen kehittämisessä ja jäsenvaltioiden erilaisissa järjestelyissä. Olemme siis varsin pitkällä kompromissin suhteen. Emme vielä kuitenkaan aivan vielä loppu- tai maaliviivalla. Meidän täytyy nähdä tämä Euroopan unionin lainsäädäntö kokonaisuutena. Se sisältää myös sitovia velvoitteita sähköalan yritysten osalta. Meillä on tämä alueellisen koordinoinnin keskus ja sitten on suunnitelmat, jotka pyrkivät johdonmukaisuuteen. Näitä kysymyksiä käsitellään neuvottelukeskusteluissa, epävirallisissa keskusteluissa, jotka edeltävät huomista kolmikantaa. Emme ole vielä neuvoston kanssa päässeet lopulliseen yhteiseen käsitykseen, mutta itse kunkin tulee kantaa oma vastuunsa. Haluan kiittää varjoesittelijöitä siitä, että he ovat antaneet minulle kallisarvoista tukea ja haluan kiittää myös puheenjohtaja Busekia, joka on ollut paikalla. Kiitos. Kiitos tästä päivityksestä. Jos puheenvuoroja ei tähän kohtaan ole, niin katsomme, että tämä kohta on nyt käsitelty. Toivomme kollega Zanonatolle onnea seuraaviin vaiheisiin. Ja sitten Petersen ja kolmikanta, kun kyse on yhteistyövirastosta. Thank you, Chair. Uh, I will... Kiitos uh, puheenjohtaja myös uh, hyvin lyhykäisesti. Meillä on kolmas trilogi tänä iltana, alkaa kello kahdeksan. Meillä on ollut kaksi trilogia tähän mennessä. En usko, että pääsemme loppuun tänä yönä. Meillä on toinen trilogi muistaakseni 11. joulukuuta Strasbourgissa, mutta tänä yönä toivomme, että saamme joitakin jäljellä olevia artikloja selväksi. Ja tämän lisäksi täytyy huomioida myös sähkömarkkinadirektiivi ja asetus. Se täytyy huomioida myös. Ja näin pitkälle emme vielä ole. Eli mepä olemme ottaneet edistysaskelia. Se vei enemmän kuin mitä me ehkäpä oletin. Ja toivon mukaan pääsemme eteenpäin enemmän. Kiitos. Grazie, auguri per questa sera. Kiitos, onnea täksi illaksi ja Toivottavasti työ etenee illalla. Ja sitten vielä yksi seikka, josta löydätte myös kirjallisia tietoja. Ja jos teillä ei sitä kirjallisessa ole, niin saatte tiedot siteeristöltä. Kävimme Milanossa valiokuntamatkalla 19. ja 20. päivä syyskuuta. Aivan lyhyesti vierailimme Expo-alueella. Kysehän on tärkeästä maailmannäyttelyalueesta – ja siellä on haluttu luoda, perustaa tällainen teknopolis-keskus. On haluttu luoda todella teknologinen ja äh, tekninen huippuosaamisen keskus. Tapasimme myös Lombardian alueen edustajia. Perehdyimme digitaalisen Euroopan ja teollisuuspolitiikan suuntauksiin ja menevätkö ne oikein, oikeaan suuntaan. Tästä saimme vahvistusta. Ja sitten Isprassa kävimme. Siellä saimme käsitystä siitä, miten päätöksenteko käytännössä etenee ja saimme sieltä äh, ajattelemisen aihetta. Ja sitten vielä oli vierailu helikopteri tehtaalla ja tämä oli hyvin mielenkiintoinen vierailu, sillä kyse on hyvin hienosta teknologisesta hankkeesta ja toiminnasta Italiassa. Ja sitten vielä Lombardian alueen edustajilta kuulimme esimerkiksi tutkimusrahojen ja EUn rahastojen käytöstä. Ja sitten mielestäni vielä yksi vierailu oli hyvin mielenkiintoinen. Nimittäin vierailimme innovaatiokeskuksessa Olisi hyvä, jos tätä toimintaa tai paikkaa tunnettaisiin täällä Euroopassakin paremmin. En tiedä, onko komissio nyt kuulolla, mutta tämä on tällainen yrityshautomokeskus ja siellä on hyvin erilainen toimintatapa verrattuna muihin paikkoihin. Siellä on paljon startup-yrityksiä, pk-yrityksiä, nuoret toimivat siellä hyvin innovatiivisesti ja yrityksiä tulisi nyt myös alueellisesti herkistää niin, että voitaisiin hyötyä näistä yrityshautomoista, joita jo alueella toimii. Eli on olemassa resursseja, joilla voidaan tarjota apua. Ja meillä on esimerkiksi terveydenalan hankkeita, hyvin mielenkiintoisia, eh, genetiikan alan hankkeita ja niin edelleen. Yli 200 startup-yritystä täällä toimii, vaikkakin puhumme varsin pienestä keskuksesta. Ja tähän vierailuun, meidän vierailumme mm, Milanossa päättyi. Uskon, että jäsenet olivat hyvin tyytyväisiä vierailun antiin. Kaksi tehokasta päivää aamusta iltaan. Milanosta en, enkä Lombardiasta pystynyt sen kummemmin nauttimaan vierailun ulkopuolella, mutta kyllä työmme varmasti sai tässä paljon uutta sisältöä. Seuraava kokouksemme, milloin se onkaan? Ah, aivan niin. Eli huomenna, huomenna aamulla kello yhdeksän. Ja silloinkin käsitellään tärkeää aihetta. Varmasti teillä on tiedossa, että meillä on Tran kanssa, valiokunnan kanssa yhteinen kokous. sali on vaihtunut. 3.50 on huomenna aamulla sali. Täällä nyt ei ole niinkään montaa kollegaa paikalla kuulemassa, mutta joka tapauksessa sali siis vaihtuu huomiseksi. Tapaamme huomenna.